Ladies and gentlemen, a very warm welcome to our meeting of the Committee of Foreign Affairs. Tervetuloa ulkoasiainvaliokunnan kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan yhteiseen kokoukseen. Tänään meillä on ajatusten vaihtoa asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa Euroopan kestävän kehityksen rahastosta, niin, eli EFSD on se lyhenne, jota siitä käytetään. Me ylpeitä siitä, että kestävällä kehityksellä on avainrooli, sillä niin kuin tiedätte, kestävän kehityksen tavoitteet ovat hyvin painokkaita poliittisessa päätöksenteossa, ja siksi olemme erittäin iloisia siitä, että me nyt olemme tilanteessa käsittelemässä asiaa, jonka kautta syntyy uusi strategia kenties, joka voi olla hyvinkin suuri menestys ajatellen kansainvälistä kehitystä, ja tämä mm, ulkoinen investointiohjelma voi olla myöskin olenkin tärkeä Euroopan unionin kannalta eri osissa maailmaa. PK-yritykset maaseutu ovat avainasemassa meidän toiminnassamme ja me olemme hyvin halukkaita käymään keskustelua siitä, miten me voisimme saada aikaan täsmällisempiä tietoa, tietoa kansalaisille myöskin kehityksen alueella. Niin kuin tiedätte, valiokunnat työskentelevät tämän asian parissa. Ei tämä työ, joka koskee kesämyyntirahoitusta, käynnistyi viime viikolla, eli 28. helmikuuta. Paikalla olivat komissio ja ulkosuhdehallinto ja Mogherini ja Kaitanen, Katainen anteeksi, ovat vastuussa – tästä, ovat kollegion kokouksessa puhuneet asiasta ja he katsovat, että he etsivät uutta mahdollisuutta keskustelua myöskin parlamentin kanssa. Ja minusta tämä on aivan oikea tapa katsoa sitä, miten asiassa voidaan päästä eteenpäin. Kolme esittelijää, herran Kukanin täällä, toivotan hänet tervetulleeksi. Kiitoksia siitä, että olet ollut aktiivinen tässä hyvin tärkeässä asiassa. Sen lisäksi meillä on herra Frunzulika, joka on erittäin, joka, joka on voida että mukavan nähdä, että hänkin on täällä. Tämä on hyvin mielenkiintoista toimintaa. Olemme hyvin täsmällisiä. Olemme nähdä, mitä neuvoja voimme saada entisistä eri jäsenvaltioista myöskin Eider Garria Ruvial, hänen niin budjettivaliokunnan kollega, ja voimme nähneet, että voimme hyvin harjoittaa yhteistyötä ja että kestävä kehitys on olennainen kysymys myös budjettivaliokunnalle. Ja me olemme todellakin vakavissamme etsimässä hyviä tuloksia. Niin, mietintöluonnos on jotakin sellaista, joka on hyvin tärkeä asia, josta keskustellaan seuraavassa yhteiskokouksessa 21. maaliskuuta. Me olemme esittäneet komissiolle kysymyksiä ja saaneet kirjallisia vastauksia niihin kysymyksiin ja maanantaina aika pikaisesti, joten vastaukset näyttävät aika hyviltä. Ja jotta ne voidaan ottaa huomioon työhön. Olemme kutsuneet asiantuntijoita ja sidosryhmiä kertomaan meille näkemyksistään, kestävän rahastosta, haasteista, menestyksestä, mahdollisesta. Haluamme oppia teiltä, haluamme kuulla teiltä, miten voidaan tehdä työtä. On paljon erilaisia ajatuksia ja mehän etsimme aina politiikassa erilaisia vaihtoehtoja. Totta kai Monet meitä ajattelevat aika suoraan eteenpäin ja haluavat viedä asioita äh, niin, että ne ilmaistaan selkeästi, mutta me kuitenkaan halua, että asiat on niin, että me olemme vain päättäneet jotenkin ja sitten vain tehdään se. Me haluamme kuitenkin kuulla nyt siis teiltä, miten voidaan asioita tehdä paremmin. Joten voinkin näin sanoa, että Teslista on nyt hyväksytty. Kukaanhan ei ole varmaankaan sitä vastaan joten on aika selvää, että me voisimme nyt sitten äh, antaa puheenvuoron jäsenille, jotka ovat myös puheenjohtajana tässä kokouksessa. Ulkoasevaliokunnan varapuheenjohtaja Javier Kousoper-Mui, äh, hänet lämpimisen tervetulleeksi, ja Nobet Noisa, joka on kehitysvaliokunnan jäsen, Henkin voisi kertoa meille hiukan ajatuksiaan. Eh, I will speak in Spanish. Kiitoksia, puhun Espanjaa. Nombre de la comisión de... Ulkoasianvalikunnan nimissä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseen. Kun viime viikolla keskustelimme komission ja ulkosuhdehallinnon kanssa, niin nyt meillä on mahdollisuus kuulla mielipiteitä eri sidosryhmiltä koskien tätä hyvin tärkeää lainsäädäntöehdotusta. Meillä on hyvin rajallisesti aikaa käytettävissä ja pitkä lista kunnioitettavia kutsuvirtoja, joten haluaisin vain lyhyesti sanoa, että toivomme, että kuulisimme teiltä, kuinka toimitaan niin, että Euroopan kestävän kehityksen rahasto EKKR onnistuisi. Tämähän on meidän kaikkien tavoitteemme. Meidän pitäisi päästä tasapainoon eh, sen välillä, että saadaan kestävää kehitystä ja voidaan kehittää suhteita erityisesti naapurimaiden kanssa ja vastata myös maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin. Luotan siihen, että teidän kommenttien kanssa pääsemme vielä eteenpäin. Annan puheenvuoron välittömästi kehitysvaliokunnan edustaja Noiserille. Vielen Dank. Kiitos. Hyvät kollegat, minäkin haluaisin vain puhua lyhyesti, koska tänään tärkeintä on, että me sallimme monien asiantuntijoiden pääsevän puhumaan ja tehdä ajatuksensa, kokemuksensa ja heidän tietonsa auttavat meitä siinä, miten voimme käsitellä tätä tärkeää lainsäädännöstä. Finanssikriisin jälkeen suorat ulkomaiset investoinnit ja muut yksityiset rahoitusvirrat kehitysmaihin ovat vähentyneet. 2012 vain noin 6 prosenttia, 3,4,6 miljardia euroa maailmanlaajuisesti kehitysmaissa tapahtuneisiin suoriin investointeihin – niin sanottuihin hauraisiin valtioihin. Tämä vastasi suurin keskimäärin 23 euron investointia henkeä kohti verrattuna 128 euroon muissa kehitysmaissa, siis viisinkertainen summa. Kestävän rahaston menestys voidaan mitata sillä, onko niin, että investoinnit maihin, joissa on suurempi eh, riski ja jossa on vähäisempiä suoria investointeja, tulee lisääntymään. Jos tämä onnistuu, silloin tällä välineellä on todellista lisäarvoa. Miten tärkeä tämä kestävän kehityksen Euroopan rahaston Euroopan unionille on äskettäin noussut esille puheenjohtaja Junckerin kirjeessä parlamentin puhemiehelle. Aikataulumme on kunnianhimoinen, mutta se tietenkään ei voi tapahtua sisällön kustannuksella eikä myöskään meidän roolimme kustannuksella lainsäätäjänä. Ihmiset Euroopassa ja kehitysmaissa eivät halua mitään symboleja, eivätkä mitään su- tällaisia valkoisia elefantteja, eikä suuria asioita, puheita, joista on paljon esimerkkejä kehitysyhteistyössä. Me haluamme varmistaa sen, että tästä kestävän kehityksen rahastosta tulee hyödyllinen väline, joka tarttuu asioihin siellä, missä tähän asti on ollut ongelmia. Me kehitysvaliokuntana olemme täysin tietoisia siitä, että tarvitaan miljardien summia, jotta saadaan aikaan todellista kehitystä kohti kestävän tavoitteita. Ja nuo biljoonat eivät voi tulla pelkästään julkisista varoista. Siksi lähtökohta, jolla pyritään edistämään yksityisiä investointeja, on välttämätön ja oikea, mutta meidän pitää vähentää vaikutuksia, jotka voisivat heikentää tätä ja huolehtia siitä, että investoidaan vain ei investoida vain sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät talouden kasvua, vaan myöskin osaltaan vähentävät köyhyyttä niin, että ei kenties vielä vahingoiteta köyhistä köyhimpiä esimerkiksi maan ryöväämisellä tai pakkosiirroilla, joita tapahtuu aikaan suurinvestointien yhteydessä. Tästä syystä kestävän kehityksen rahasto ja investoinnit ovat asia, joka liittyy eurooppalaiseen yksi konsensukseen kehityspolitiikasta, jossa minä olen yhtenä esittelijänä. Me lähdemme sitä liikkeelle, että tarvitaan kattavaa tiedonkulkua Euroopan parlamentille ja että parlamentti saa tarkkailijan aseman, sillä me haluamme tie- olla varmoja siitä, että takuut, jotka tulevat kehitysrahoista, todellakin edistävät kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä. Meidän pitäisi tehdä kestävän rahoitusta sellainen, että PK-yritykset voisivat helpommin saada luottoja – ja tätä mä sanon siksi, että tänään on kansainvälinen äh, naistenpäivä, vaan siksi, että olen vakuuttunut siitä, että naisilla on ratkaiseva rooli kehityksessä. Tarvitsemme eettistä, sosiaalisesti vastuullista ja kestävää investointia. Sen täytyy olla mittakaava, ja se on se, mitä pitää edistää. Tällä alueella sekä yksityisesti että osuuskunnallisessa äh, alueella voidaan saada kokemuksia samoin kuin rahoitustaloudesta, joiden pohjalta voidaan rakentaa eteenpäin ja siksi olin mielenkiinnolla kuuntelemassa sitä, minkälaisia kommentteja nyt iltapäivällä saamme kuulla. Thank you so much. Kiitos. Nyt tulemmekin sitten ensimmäiseen paneeliin, paneeliin numero yksi. Ykkönen on aina hyvä. Me haluamme menestystä ja siksi minulle on ilo kertoa, että meillä on tällä paikalla Eurooppa, EU-Afrikkaa kauppakamarin presidentti Sergei Ouattara – Hän on asiantuntija siinä, miten edistää hyvää liiketoimintaa Euroopan unionin ja Afrikan välillä. Minusta on tärkeää, että voimme nähdä sen, miten saadaan yritykset mukaan, myöskin perheyritykset, pk-yritykset, ja miten voidaan olla aktiivisempia maaseudulla, sillä totta kai se on meidän ykkösprioriteettimme. Me haluamme nähdä, miten ihmiset saadaan pysymään maaseudulla se merkitsee sitä, että täytyy olla menestykseviä yrityksiä, täytyy olla työpaikkoja. Ja te olette erittäin tervetullut ja mielellämme kuuntelemme teidän ajatuksianne. Kiitos. Voilà, merci, euh, en pour cette... Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Haluaisin muistuttaa teitä, että olemme Brysselissä toimivaan kauppakamariin. Olemme olleet täällä hieman yli neljä vuotta ja puolustamme afrikkalaisia ja eurooppalaisia yksityisiä intressejä kestävän kehityksen vinkkelistä. Olemme joitakin aikaa sitten järjestäneet tapaamisen, jossa nämä ta- toimijat tapasivat ja vaihtivat mielipiteitä kahden vuoden ajan olemme havainneet, että tarvitaan enemmän kuin keskustelua, tarvitaan konkreettista toimintaa. Meillä on tällainen Access Fin-ohjelma, jonka tavoitteena on helpottaa yksityisen sektorin rahoituksen saamista Afrikassa tammikuun alussa perustimme yrityksen, jonka tarkoitus on hyvin paljon täsmällisempi tässä mielessä. Ja todella kyse on siitä, niin nyt on hienoa, että voin olla täällä. Tämä on juuri loistava ajoitus. Nyt hyvin lyhyesti haluaisin kertoa teille siitä, mitä kokemuksia meillä on kentältä rahoituksen saamisesta yksityiselle sektorille Afrikassa. On tärkeää, muista kolme kategoriaa. Meillä on PK-yritykset ensinnäkin, sitten yrit yrittäjät ja sitten epävirallinen sektori. Nämä ovat aika kiinnostavia kohteita, joita voisimme pohtia tänään. Mikä on nyt tilanne pk-yritysten kohdalla Afrikassa? Ne tarvitsevat rahoitusta usein. Eh, niillä on kaupallisia mahdollisuuksia, tarvitaan investointeja, yrittäjät yritysten on kerättävä varoja, mutta nämä kaupalliset mahdollisuudet ovat ajassa rajallisia. Kaksi-kolme kuukautta on aika äh, äh, alkaa tuottaa tuloksia. Kuitenkin äh, varojen hankkimisprosessi on paljon pidempi. Tänä päivänä suurimmassa osassa, ainakin, ainakin Länsi-Afrikan maissa, jonka tunnen, alueen tunnen aika hyvin, ongelma on juuri nämä viivästykset ja varankeruun aika pankit vaativat äh, erilaisia takeita ja loppujen lopuksi huomataan, että en ehkä ole huonoa tahtoa, mutta, mutta pätevyyksiä puuttuu rahoituslaitoksista. Tilanne on sellainen, että, että ehkä ei ole kapasiteettia tai halua lähteä kentälle tutkimaan, vaan äh, tyydytään näihin papereihin ja, ja, ja sillä perusteella tehdään päätökset. PK-yritykset ne eivät kuitenkaan tarvitse ainoastaan rahoitusta, vaan myös hallinnointi ja liiketoiminnan kehitystukea. He tarvitsisivat siis eh, kumppaneita, jotka tukisivat heitä sekä rahoituspuolella että muissa kentällä muuten. Tämä onkin yksi ongelmistamme. Tarvitsisimme kentällä olevia toimijoita, jotka käärivät hihansa ja lähtevät sinne tekemään työtä pekoyritysten kanssa. Tämä olisi tärkeä asia. sitten toinen mainitsemisen arvoinen ovat takeet Haluaisin antaa esimerkin, joka tapahtui minun hiljattain. Kyseessä oli yritys, joka, joka, jolla oli sopimus kaivosyrityksen kanssa. Sen piti ostaa liiken, autoja, ja muuta. Ja ja piti sitten pankissa laskut laittaa laskutukseen. Ja kuitenkin pankille pitää antaa myös takkeita pankilla oli kaikki riittävät takeet rahoitusta varten. Olimme yhteydessä pankkiin ja niin kaikki oli kunnossa ja viime hetkellä pankki ryhtyi vaatimaan käytettävissä olevia varoja yrityksen tilillä ennen kuin maksuja ruvetaan tekemään, kun kuitenkin yritys oli jo ostanut nämä nämä kuorma-autot ja kaikki laskut olivat jo laskutuksessa. Nämä takkuvaatimukset ovat teknisestikin aivan liiallisia, mutta tämä oli vain yksi esimerkki. Sitten toinen sektori ovat nämä yrittäjät. Suuren osa takia, takuumekanismista ei vastaa yrittäjien vaatimuksia. Joko vaaditaan innovoivia hankkeita, ja usein kyseessä on miljoona dollaria tai kaksi miljoonaa dollaria riippuen toimialasta – aina tällaisia vähimmäisvaatimuksia. Yrityksillä ei ole pääsyä tähän. Tänä päivänä kuitenkin toiminnan kehittäminen on tietenkin hienoa hyvä puhua innovaatiosta, mutta sitten on aivan peruspalveluita, joita ei ole olemassa ja joiden kautta voitaisiin paikallisesti työllistää ihmisiä. Onkin siis tärkeää, että meillä olisi tällainen tavoite yrittäjien kohdalla. Sitten viimeiseksi epävirallinen sektori. Siellä pyörii paljon rahaa Afrikassa. Vaikeus on kuitenkin se, että näitä varoja ei ole mitattu, koska pelätään verotusta eikä haluta toimintaa näkyväksi, joten tässä olisi mahdollisuus kerätä varoja epäviralliselta sektorilta, mutta, mutta usein tie, tiedostan pulaa. Monet eivät ole koulutettuja, eivätkä he tiedä, kuinka rahavirtoja voidaan hallinnoida, käteisiä ei osata panna pankkiin tai sijoittaa mihinkään. Jotenkin, joten tässäkin tarvitaan paljon tukitoimia, niin että voitaisiin kerätä varoja tuolta epäviralliselta sektorilta. Sitten viimeinen asioitakin, ehdotuksia ja, rahu, ja ratkaisu, ratkaisuehdotuksia. Suunta, johon me olemme menossa ja johon kehotamme myös kumppaneitamme siirtymään, koskee sitä, että lähdetään kentälle, paikan päälle ja tunnistetaan, millaisia tarpeita yrityksillä on, mutta ei pidä tyytyä pelkkään rahoitukseen, vaan tarvitaan munkin tyyppistä tukea. Tätä olemme arvioimassa tällä hetkellä kun rahoitus on myönnetty, on tärkeää auttaa yrityksiä varojen hallinnoinnissa kulujen menopuolella, tai siis meno- ja tulopuolella jonkin aikaa, niin että voidaan vahvistaa yritysten kapasiteettia ja opettaa hyviä toimintatapoja. Toinen ratkaisumalli olisi se, että pank- paikallisten pankkien rahoituslaitosten kanssa voisi olla kumppanuussuhteita. Annan eurooppalaisen investointipankin e, e, esimerkiksi, e, joka meitä varoja kansallisilla pankilla, mutta se ei toimi kovin hyvin, koska nämä varat lisätään olemassa oleviin varoihin ja niitä hallinnoidaan niin kuin ollaan tottuneita ja, päät, ja päätetään, kenelle luottaa, an, luottaa annetaan, kenelle ei riskianalyysin perusteella. Kiinnostava ratkaisu voisi olla se, että nämä pankit säilytettäisiin toimijoiden, jotka va, ot, ottavat näistä vastaanottavat varoja, mutta olisi kolmas osapuoli, joka se tekisi päätöksen äh, analyysistä ja rahoituksen myöntämisestä niin, että pankkilla olisi oma roolinsa. Sääntelyhän edellyttää äh, suostumusta lainan myöntämiseksi, mutta pankillahan on takuut, joten, joten varat on vain otettava vastaan ja jaettava eteenpäin tämän kolmannen instituution – avulla. Tätä suosittelemme kokemuksemme perusteella ja uskon, että se voisi olla hyvä ratkaisu. Nyt en puhu tässä tämän enempää. Otan, olen oikein iloinen, jos saan kysymyksiä. Kiitoksia. Yes, many things. Monet kiitokset. On aina hyvä kuulla joltakulta, joka käytännössä on asioiden kanssa – ja kuulla, miten asioita hoidetaan vastaanottajapuolella. On tärkeää kuulla, miten vastaanottajapuoli toimii, että saadaan nähdä, miten voidaan toimia tehokkaammin. Seuraava puhuja on Principles for Responsible Investment, PRI-verkoston eh, johtaja, Rova Alice Hayes. Olin iloinen siitä, että te olitte täällä tänään ja haluammekin nyt kuulla teidän ajatuksianne. Thank you very much. Kiitos minua pyydettiin käsittelemään kahta aihetta. Ensinnäkin esittelemään äh, Principles for Responsible Investment järjestön ja toivoakseni äh, käyttämämme käsitteet voivat olla myös teille hyödyksiä toiseksi, miten näemme yhteyden toisaalta investointi ja toisaalta epätasa-arvo välillä. Minä teen työtä Principles for Responsible Investment järjestölle. Me toimimme riippumattomana YK-alaisena järjestönä ja pohdimme ympäristö, yritysohjaus, sosiaalisen vastuun liittyviä kysymyksiä. Jäsenemme tunnustavat, että nämä kysymykset ovat tärkeitä päätöksenteossa ja myös pitkän aikavälin talouden terveyden kannalta. Meillä on 1700 allekirjoittanutta mukana verkostossamme ja suurin osa toiminnasta tapahtuu Euroopassa. Kyse on erikoisrahoituksesta ja pk-rahoituksesta ja suurin osa edustaa institutionaalisia sijoittajia, esimerkiksi eläkerahastoja ja mitkä yrityksiä. Kehitysrahoitus ei ole meidän erityisalamme, mutta osa käsitteistä varmasti on sovellettavissa myös päivän aiheeseen. Alkuun tämän alan käsitteet, miten me ymmärrämme nämä asiat alallamme. Meidän mielestämme ei ole mahdollista laatia mitään kattavaa listaa kaikista riskeistä ja mahdollisuuksista, joita eteen saattaa tulla. Nyt näyttää siltä, että kalvot ovat hieman kadoksessa. Pieni hetki. sijoittajan päätös riippuu monista tekijöistä. Ensinnäkin paikallisesta sääntelystä, sen tehokkuudesta, kattavuudesta ja julkisesta keskustelusta, jota käydään jostakin liiketoimintatavasta, joka voi olla ongelmallinen, ja kuinka vahva kansalaisyhteiskunta on. Olemme argumentoineet, että pitäisi perustaa jonkinlainen prosessi niin, että ymmärrettäisiin yhteiskunta tekijät näissä prosesseissa. Me toimimme jäsentemme kanssa vuosittaiselta perustalta niin, että ymmärrämme, mitä he tekevät. Haluaisin korostaa tiettyjä kansainvälisiä standardeja, joita sijoittajajäsenemme korostavat. Kyse on siis standardeista, normeista, minkälaisia liiketoimintakäytäntöjä pidetään hyväksyttävinä tai päinvastoin. Kyse on YK on globaalin, globaalit standardit, ilon standardit ja yleissopimukset, yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK on yleissopimus korruptiota vastaan ja OECDn suuntaviivat, suuntaviivat monikansallisille yrityksille. Kun puhumme investoinneista nousevissa talouksissa, niin siellä on paljon vähemmän julkisuutta sijoittajien taholta. Eli täytyy korostaa due diligence-prosesseja. Eli viitataan esimerkiksi sosiaalisen ja ympäristösuojelustandardeihin näissä investointipolitiikoissa. Halusin myös mainita kestävän kehityksen tavoitteet. Sehän on valtavan mielenkiintoinen aihe silloin, kun kyse on vastuullista sijoittajista. Nyt olemme varsin varhaisessa vaiheessa, kun määrittelemme, miten tällä alalla toimitaan mutta tällä hetkellä keskitytään ymmärtämään erityisten eh, tavoitteiden merkitys. Jotkut ovat tärkeämpää kuin jotkut toiset. Määrittelemme, mikä on investointi, joka sopii näihin kriteereihin. Haluaisin korostaa eh, hiljan järjestettyä aloitetta, jossa pyritään tarjoamaan investoijille suuntaviivoja siitä, miten eh, julkisuus toimii, miten voidaan arvioida sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, joita näillä investointipäätöksillä on. No sitten tuloeriarvoisuus. Sijoittajan tulisi kiinnittää tähän huomiota kahdesta syystä. Ensinnäkin tuloeriarvoisuus voi vaikuttaa talouden terveyteen vaarantaa sen ja voi vaikuttaa myös pitkän ajan tuottoihin. Se voi myös vaikuttaa siihen eh, maailmaan, jossa edunsaajat elävät. Kyse on myös poliittisesti tärkeästä kysymyksestä monissa maissa. Riskiprofiili muuttuu silloin, kun ajatellaan eh, sijoituspäätöksiä. Tässä on kaksi tärkeimpää lähestymistapaa jäsentemme keskuudessa. Ensinnäkin nähdään eriarvoisuus investointianalyysin osana. Tuloeriarvoisuus on hyvin laaja termi, varsin uusi termi, mutta olemme havainneet, että vastuullisen sijoitustoiminnan kautta vuosikausien aikana on keskitetty huomiota nimenomaan tähän kehitykseen. Ja tästä muutama esimerkki. Kun ajatellaan johdon ja palkansaajien välisiä palkkaeroja, erilaisia käytänteitä, kun käytetään indikaattoreita vaikkapa työturvallisuuteen, terveyteen liittyen ja sen, miten eh, yritykset tunnustavat työvoiman eh, yhtenä tärkeänä tuotantotekijänä eikä vain menoeränä. Eli näitä tekijöitä voidaan analysoida silloin, kun investointipäätöksiä tehdään. Jos eh, vaikkapa työskentelyolosuhteet ovat vaaralliset, palkkakehitys on heikkoa, nämäkin voivat olla tekijöitä jotka vaikuttavat vaikkapa maineriskin kautta. Joku ei halua olla sidoksissa tämän tyyppiseen toimintaan. Ja tätä pidetään myös poliittisen vakauden riskinä. Kyse on esimerkiksi joukkolainojen vakaudesta, kuinka luotettavina niitä pidetään ja miten halutaan olla tekemisissä tietyn maan tai yrityksen kanssa. Toinen seikka, jota halusin korostaa, on pyrkimys vähentää eriarvoisuutta investoinneilla. Tiedämme, että meillä on esimerkkejä eh, joistakin maista, joissa on tehty investointeja ja nimenomaan on pyritty vaikuttamaan tiettyihin yhteisöihin, vaikkapa eh, asumiskysymyksissä. Sitten on myös kehitteillä olevia lähestymistapoja, eli pyramidin pohjastrategia on haluttu tarjota tuotteita ja palveluja kaikista heikoimmille yhteiskunnassa ja näin voidaan eriarvoisuutta vähentää. Toiseksi olemme havainneet, että monet eh, institutionaaliset sijoittajat, erityisesti ne, jotka liittyvät eh, työvoimaan, ovat ryhtyneet toteuttamaan sellaista politiikkaa, joka vähentää eriarvoisuutta esimerkiksi asuntotuotannossa, sosiaalisessa eh, toiminnassa silloin, kun investoidaan näille aloille päätän puheenvuoroni tähän ja mielelläni jatkan keskustelua näistä aiheista. Yes, first of all, thank you so much for staying with... Niin, kiitoksia, että pysytte aikarajoissa. Tältä voin kaikki saavat tilaisuuden käyttää kunnollisen puheenvuoron. Nyt tulemme seuraavaan puhujaan. Kyllä se on eh, johtava virkamies kehityshallinnon eurooppalaisesta keskuksesta, herra San Vilal. Olen iloinen siitä, että herra San Vilal on täällä tänään. Me tiedämme, että tämä kehityshallinnon eurooppalainen keskus on hyvin tärkeä, joten odotamme mielenkiinnolla teidän neuvojanne. Very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. No, haluaisimme sanoa, että olemme tällainen äh, aivori, joka myöskin tekee asioita, eli ei pelkästään muu politiikka, vaan ottaa myöskin esiin käytänteitä. Kiitos siitä, että minut kutsuttiin tänne. Minä haluan kertoa hiukan teille tästä rahoituslähteiden yhdistämisen kysymyksestä ja siitä, miten se voisi näkyä tässä kestävän kehityksen rahastossa. No niin. Niin, haluaisin mainita, että että rahoitusvälineen yhdistäminen on ydinkysymys äh, kestävän kehityksen rahastossa, mutta se on vain yksi tapa, jolla voidaan pyrkiä antamaan kimokkeita yksityisen sektorin investoinnille. Usein täällä komissiossa ja muuallakin myös ajatellaan, että tällainen rahoituslähteiden yhdistäminen voisi olla tällainen taikakeino, mutta se on vain yksi väline kuitenkin, joka, jota voidaan käyttää. Ja sen kautta voi myöskin syntyä ongelmia, epäreilua tukea yritykselle tai markkinoiden vääristymistä, joten tällaista yhdistämistä pitäisi käyttää yhtenä välin, monista välineistä, mutta ei välttämättä optimaalisena ratkaisuna – meidän pitäisi katsoa myöskin sitä, että on monenlaisia eri tekniikoita rahoituslähteiden yhdistämisessä kansainvälisellä tasolla. Käydään keskustelua monenkeskisissä yksi yhteyksissä siitä, mikä voisi olla yhteinen määritelmä tällaisen rahoituslähteiden yhdistämiseen. Se, että rahoituslaitokset, joita, joita olemme tarkastelleet, käyttävät eri määritelmiä tälle yhdistämiselle, mikä johtaa hiukan hajanaiseen näkemyksen asiasta tarvitaan johdonmukaisuutta enemmän tähän määritelmään, enemmän yhteisiä periaatteita ja toimintatapoja silloin, kun käsitellään tätä rahoituslähteen yhdistämisen kysymystä. Hyödyt ja haitat on paljon hyötyjä. Totta kai ajatus on saada aikaan tällaista vivuvaikutusta, eli tehdä enemmän vähäisemmällä määrällä. Ja nyt se myöskin käyttää vähän julkista rahoitusta ja tätä kautta sitten vivuttaa lisää rahoitusta – ja tämä sopii hyvin vuoden 2030 agendaan ja tuon agendan rahoittamiseen ja siinä olevien rahoitusaukkojen täyttämiseen. Tässä mielessä se on hyvin houkutteleva vaihtoehto. Ajattelen myöskin laadun määrää, mutta myös jos on hyvin kohdennettua tuota rahoitus, se voi myöskin parantaa rahoituksen laatua. Sitten kysymys siitä, jos katsotaan myönteistä puolta ja sitten katsotaan sitten, sitten on mitä, mitä, mihin verrattuna se on parempaa. Usein me katsomme, hukkaamme sen, mitä se itse asiassa, onko se parempaa kuin apua, onko se parempaa kuin mitä tehdään suorilla, suorilla investoinneilla. Siis joskus pyritään vertailemaan sitä muihin muotoihin ja jos on hyvä tietysti verrata se johonkin muuhun, se on tietysti aina hyvä asia. Samoin voidaan myös sanoa sitten kielteisistä näkökannoista, koska se ei ole ratkaisu, johon ei liittyisi haasteita ja riskejä. Riski siitä, että rahoitukset, houkuttimet, syrjäyttävät kehitysperiaatteet, eli käyttää yksityistä rahoitusta sen sijaan, että pyritäisiin saamaan lisää, stimuloimaan yksityistä rahoitusta ja myöskin määritelmä ei ole sangen selkeästi määritelty, mikä on se, mitä voidaan pitää täydentävyytenä esimerkiksi, vai onko se jokin tulkinnan kysymys. Ja kokemus, joka meillä on, että on paljon sellaista rahoituslähteiden yhdistämistä, joka kohdistuu enemmänkin eh, keskitulon maihin. Ja tarkoituksenahan on kuitenkin tässä ulkoisessa investoinnissa sitten kohdistetaan näihin köyhimpiin maihin, joten voidaan kysyä, onko se todellakin se, mihin tässä yhteydessä rahoituslähteenistä meidän sopii. Siis kapasiteetti todellakin mennä niihin maihin, jotka ovat köyhiä, jotka ovat enemmän vaikeuksissa, eikä mennä tällaisiin helpompiin maihin. Tämä on yksi haaste, joka tulee kohdistumaan myöskin kestävän kehityksen rahoitukseen. On tärkeää myöskin muistaa, että jotkut suositukset, joita on nyt esillä, että on ollut paljon ajattelua Euroopan tasolla, ennen kaikkea eh, ulkoisen yhteistyön rahoituslähteen yhdistämiseksi perustetussa EU-foorumissa. Ja tämä on yksi niistä asioista, joita minä nyt, jotka ovat erityisen relevantteja, niin on ennen kaikkea tarve käyttää enemmän riskipääomaa, takuita ja tukia korkoasteille. Palaan tähän myöhemmin. Tämä on hyvin tärkeä kysymys on tarvetta seura, parantaa seura, raportointijärjestelmiä, seurantajärjestelmiä, mikä ei välttämättä aina ole, mitkä ei eivät välttämättä ole täysin avoimia ja joita ei ole tehty tavalla, joka myöskin mahdollistaisi myöskin sitä, että voitaisiin seurata erityyppisiä hankkeita, pitäisi pitää mukana enemmän toimijoita paikan päällä, myöskin EUn valtuuskunnat, EUn edustustot, jotta saadaan laajempaa osallistumista tukijoiden, äh, avunantajien, toimijoiden kesken ja myös rahoituslaitosten kesken äh, mukana. Ja ei mukana, mukana oli silloin myöskään pelkästään eurooppalaiset, vaan myös muut äh, ja myöskin ne, jotka tuovat siis näissä maissa, joissa investoinnit tapahtuvat, mikä on erittäin tärkeää. Ja ei suinkaan niin, että vedettäisiin mukaan viimeisessä vaiheessa, vaan tuossa mukana alusta lähtien suunnittelussa, ajattelussa ja nimenomaan tämän ulkoisen investointiohjelman osalta tämä on hyvin tärkeä kysymys miettiä nimenomaan sitä, mi, mi, miksi, miten se voitaisiin käyttää, miten se voitaisiin käyttää naapuristossa Afrikassa. Tärkein investointi minun mielestäni on, on tässä kestävistä rahastossa se, että, että siihen liittyy tällainen riskinhallinta – Toinen tärkeä asia on sitten se, että tämä ei ole mikään standardin luotottaja, vaan yksi osa tätä ulkoista investointiohjelmaa. Haluaisin katsoa, niin se on tietysti se on suuri investointi, suuri innovaatio tuossa mielessä, mutta että keskustelu riskistä. Haluaisin korostaa sitä, että yksi ongelman ulottuvuus on se, että tässä on hiukan tällainen mahdoton tilanne siinä mielessä, että me puhumme riskistä, siinä riskin takuuden antamisessa on se vara, että, että suojellaan liikaa yksityissektoria, joten minkä tason riski ollaan halukkaita ottamaan. Ja sitten ja aina löytyy oikea taso riskille, mutta kun kysymme sitten, miksi voitaisiin tehdä jokainen enemmän, antaa enemmän katetta riskeille paikan päällä, kuten herra Uattara mainitsi, mutta sitten eh, pidä herätä markkinoita liikaa, sanotaan siinä tapauksessa joskus tämä käsite siitä, että halutaan aiheuttaa vääristöjä markkinoilla on hiukan ongelman, että joko hukataan tällaista apurahaa siksi, että yksityisen sektorin ei pitäisi olla jo mitenkään piilossa julkisen sektorin takana. Miten löytää siis oikea tasapaino? Se ei ole kovinkaan helppoa, eikä aina kovin selkeää, kovin läpinäkyvää. Tämä on haaste. Se pitäisi olla haaste myöskin tässä kestävän rahastossa ja siksi on myöskin syytä katsoa, mitä kokemuksia on muilla toimijoilla, miksi Euroopan investointipankki, sen investointiväline AKT-maille on hyvin mielenkiintoinen, koska ne ottavat riskejä omien menettelyjensä mukaisesti, joten ne pyrkivät kovasti välttelemään riskejä ja se, että muutettaisiin tätä vaikutus, rahoitusvaikutusmahdollisuutta, joka ottaisi huomioon myöskin sen, miten arvioidaan sitä, minkälaisia riskejä otetaan, niin tätä kautta itse asiassa voidaan ottaa enemmän riskejä, joten tässä mielessä tämä on hyvin äh, avainkysymys. Muutamia tällaisia avainajatuksia täytyy rakentaa sille, mitä on opittu muista luototusvälineistä, muut ul, suorat ulkomaiset investoijat, jotka olivat hyvin aktiivisia, mutta esimerkiksi Euroopan ulkopuoliset tahot ovat olleet hyvin tärkeitä ja niilläkin on merkitystä. Ja riskiperiaatteet ja hallinta ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Mainitsin ne täydentävyys ja, ja se, miten mitataan täydentävyyttä, samoin kuin myöskin kestävyyden periaatteet, joiden täytyy olla taustalla investointipäätöksissä, ovat hyvin tärkeitä. Pitää olla avoimuuden kriteereitä ja sekin on hyvin tärkeä lopuksi on kysymys johdonmukaisuudesta mutta tämän ulkoisimmissaan investointiohjelman puitteissa, mutta myöskin muiden eurooppalaisten aloitteiden ja kansainvälisten aloitteiden puitteissa. Yes, thank you so much. Kiitos. Kiitos, Rana Bilal. Periaatteet ovat siis tärkeitä, saatamme nähdä. On myöskin tärkeää nähdä, miten me voimme panna toimeen olemassa olevat puitteet. Ja seuraava puhuja on sitten sitten Counterbalance, äh, kansalaisjärjestö herra Xavier Sol. Ja tämä on hyvin tärkeää ajatellen nimenomaan poliittista tahoa, ajatellen nähdä, miten voidaan saavuttaa tasapainoja. Odotamme mielenkiinnolla puheenvuoroanne. Um, Kiitoksia kutsusta. Teen työtä Counterbalance koalitiossa. Se on kansalaisjärjestöjen komitea, joka seuraa julkista rahoitusta. Olemme todella kansalaisjärjestöjen ryhmä, joka on seurannut tämän ulkoisen investointisuunnitelman perustamista. Meillä on jotakin huolia koskien tiettyjä perusteita ja tavoitteita, joita tähän aloitteeseen kuuluu. Ensinnäkin tällä hetkellä on epäselvää, tuleeko Tuleeko tästä suunnitelmasta tällaiseen muutoksia johtuen siitä, että tämä täydentävyys ja to- toiminnan selkeys on hyvin epäselvä. Kuten kollega tässä sanoi, tarvitaan varmuuksia rahoituslaitokset antavat toki takeita, mutta ei se tarkoita, että eivät ne jatka lie, liiketoimintaa normaali, takke, normaali tapeeseen. Takeet eivät siis ole mikään ihme lääke. Esitäkin on kritisoitu täydentävyyden puutteesta. Sitten EIPstä ja tästä ulkoisesta lainanautovaltuuksesta, vaikka se hyötyykin takeista Euroopan unionilta, Euroopan investointipankkia lainanautovaltuutukset eivät aina kuitenkaan suuntaudu korkeariskisiin hankkeisiin eikä vähiten kehittyneisiin ja äh, hauraisiin maihin – tässä rahastossa olisi tärkeää pitää kiinni siitä, että investointeihin liitetään vahvat kriteerit, niitä voidaan varmistaa todellinen eh, kehitysalan lisäarvo. Sitten jo olemassa olevien yhdistelmärahoitusten arvioinnista. Tilintarkastustuomioistuin antoi 2014 lopulla kertomuksen aiheesta, jossa on kriittisiä huomioita koskien eh, näiden hankkeiden täydentävyyttä ja rahoitusta näistä rahoitusvälineistä. Tämän jälkeen ei ole tehty uudelleenarviointeja äh, yhdistelmärahoituksesta ennen kuin on tätä, uut, tätä investointisuunnitelmaa eh, ehdotettu. Miksi siis äh, laajennetaan yhdistelmärahoitusta? Onko se budjetin, EUn budjetin kannalta ja virallisen kehitysavun kannalta paras ratkaisu? Nämä ovat avoimia kysymyksiä. Kaikkia vastauksia ei ole vielä saatu. Toinen asia EUn maahanmuuttopolitiikkaan on tämä linkitetty, tämä on vaarallista. E- ulkoinen investointisuunnitelma on erotettava lyhytnäköistä poliittisista tavoitteista. Tämä suunnitelma on myös osa suurempaa suunnitelmaa niin, että yhä useammat rahoitustoimet keskittyisivät turvallisuus- ja maahanmuuttokysymyksiin. Olemme nähneet, että rahoituslaitokset ja erityisesti EIP ovat loittonemassa yhä enemmän kehityspankin roolista resilience-aloitteita ja muita aloitteita on EIPssä kehitetty. Sitten on myös haettu investointeja eri sektoreille – Euroopan pankit ovat todella nyt etääntymässä kehityspankkien roolista, enkä mikä usko, että julkisten kehityspankkien ähm, pitäisi nyt ryhtyä rahoittamaan äh, Eurooppa-linnakkeen rakentamista. Nyt vain laajennetaan ja syvennetään yhdistelmän rahoitusta, jonka kautta pitäisi mukaan kehittää EUn kehityspolitiikkaa. Meidän mielestämme tämän aloitteen pitäisi pysyä kehitysaloitteena, eikä sen pitäisi kattaa muita asioita. Sitten kolmas asia, jos haluamme, että investointisuunnitelmasta tulee todellista, tulee todellinen kehityksen väline ja että sillä saavutetaan nämä kehityksen, kestävän kehityksen tavoitteet ja köyhyyden poistaminen, niin tarvitaan var, var, varmuuslausekkeita. Tällä hetkellä ei ole mitään selkeitä sosiaalisia tai tasa-arvoa tai työelämään liittyviä varmuuslausukkeita. Tarvitaan myös vahvistusta hankkeiden kelpoisuuskriteereihin ja on käytettävä selkeämpää kielen käyttöön. niin varmistetaan avoimuus näiden hallinnoivien elinten kohdalla. Vastuuvelvollisuuksiakin on vahvistettava niin, että tukea saavat eh, hankkeet liikkeet eh, hoitavat verotuksensa, eivät aiheuta ihmisoikeusrikkomuksia ja edesauttavat eh, kehitystä ja Pariisin sopimusta. Tässä on todella kysymys eh, johdonmukaisuudesta kaikkien Euroopan unionin poliitikkojen kanssa. Lopuksi tähän ulkoiseen investointisuunnitelmaan liittyy jotenkin huoli erityisesti koskien maahanmuuttoa joka on siihen liikitetty, mutta Euroopan parlamentille se voisi olla myös mahdollisuus, niin että Euroopan parlamentilla olisi lopultakin sanansa sanottavana jo olemassa oleviin yhdistelmärahoitusmekanismeihin ottaen huomioon, että yhdistelmärahoitus näyttäytyy yhä enemmän Euroopan unionin budjetin tulevana tulevaisuuden välineenä olemassa olevien yhdistelmämekanismeihin suunnataan vähän valvontaa ei Siriankin kautta voitaisiin lisätä kestävyyttä ja voi muuttaa vastuuvelvollisuutta ja niin edelleen. Tämä on siis mahdollisuus parlamentille. Parlamentilla voisi olla vahvempi rooli, kun parlamentti pitäisi huolen siitä, että tästä aloitteesta tulee todella kehitysaloite ja tämä on kansalaisjärjestölle hyvin tärkeää, niin että tätä, tällä todella pyritään köyhyyden juurimiseen vuosituhattavoitteisiin pääsemiseen ja että se tulee kestävän kehityksen niin Olen oikein mielelläni teillä vastaamassa kysymyksiin myöhemmin. Yes, uh... Kiitoksia kovasti. Ja nyt tulemmekin sitten kysymyksiin ja vastauksiin. Haluaisin sanoa, että meillä on kaksi minuuttia esittelijää kohti. Aloitamme esittelijöistä. Ensimmäisenä Katja Val äh, budjettivalikunnasta. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Kiitoksia teille ja kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäjille näistä puheenvuoroista. Toivon, että olen täällä yhtä mieltä muiden esittelyiden kanssa siitä, että kun nyt analysoidaan tätä EKKR, niin olemme olleet yhtä mieltä siitä, mitkä olivat suurimpia ongelmia, joita tässä ehdotuksessa näytti olevan. Koskien todella tätä Euroopan kestävän kehityksen rahastoa, EKKR, olemme varsin pitkälti yhtä mieltä kuin mitä täällä on jo kuultu näistä eri huolenaiheista, yksi merkittävistä aiheista koski sitä, kuinka voitaisiin varmistaa se, että rahasto todella toimii täydentävästi hyvin laajassa mielessä. Mehän tiedämme, että nämä järjestelmä, e, yhdistelmän e, alustat ovat jo olemassa. Kuinka voitaisiin e, tämän EKKRn kautta tuoda lisäarvoa näille olemassa oleville mekanismeille. Toisaalta emme tule rahoittamaan sellaisia yksityisiä hankkeita, jotka olisi muutenkin rahoitettu, joten emme tule näin ollen syrjättämään mitään yksityisiä investointeja markkinoilta. Toinen asia, josta olemme puhuneet, liittyy tavoitteeseen kehitystavoitteiden johdonmukaisuuteen ja myös siihen, että tämä rahoitus on johdonmukainen ja, ja, ja myös muut ohjelmat, joissa työskennellään samoilla alueilla maantieteellisesti ja temaattisesti. Tämä riskianalyysi puoli kuulosti hyvin kiinnostavalta. Tämä on yksi avainongelmista niin, että voidaan varmistaa takuun asiallinen käyttö. Sitten on tavoitteista ja näistä valintakriteereistä esittelijöinä olemme halunneet saada tähän vähän lisää konkretiaa, koska meistä vaikutti siltä, että komission ehdotus oli hieman liian yleinen ja meistä tuntui tärkeältä, että, että asetettaisiin paljon selkeämmät valintakriteerit ja varmistettaisiin, että ei ole päällekkäisyyksiä toisten rahastojen kanssa. Kiitoksia ja vastaamme kysymyksiin muiden kollegoiden Kiitos sitten herra Kukan. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset vieraillemme siitä, että he käyttävät hyvin selkeitä sanoja ja keskittyvät konkreettisesti niihin asioihin, joista todella keskustelemme. Tässä mielessä puheenvuorot olivat hyvin hyödyllisiä. En tässä puhu vain pakollisia diplomaattisia kauniita sanoja, vaan todella arvostin teidän puheenvuorojanne. Kenties jopa toistaisin, mitä edellinen puhuja sanoi. Meillä olisi kaksi kysymystä, jotka ovat varsin yleisiä. Siitäkin huolimatta, vaikka mainitsitte nämä erityiset kysymykset ja avauspuheenvuoroissa, niin siitä huolimatta ne kysyisin. Äh, herra Uattaralle hyvin yleinen kysymys. Mikä teidän mielestänne voisi olla todellinen hyöty Afrikan maille – ja näiden maiden kehitykselle sillä, että hyväksymme hyvät välineet. Kysymykseni liittyy myös riskeihin. Kaksi teistä äh, puhui riskeistä. Kysyisin myös, että mitä sanoisitte mahdollisista täytäntöönpanovaiheen riskeistä EKKRssä? Toinenkin puheenvuoron käyttäjä mainitsi nämä riskit. Jos voisitte vielä hieman syventää, laajentaa näkemyksenne tästä. Kiitos. Ja herzlichen Dank. Kiitos, herra Kukan. Ja nyt herra Frunzulika. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille osallistujille puheenvuoroista. Meillä on ollut muitakin kokouksia tästä tärkeästä kysymyksestä, tästä tärkeästä välineestä, joka on tärkeää ajatellen vanhukosvalintaan toimintaa. Ajatellen nyt kehitysvaliokunnan näkemyksiä, niin haluaisin sanoa, että meidän päähuolenaiheemme on se, että otetaan huomioon myöskin eh, the Lisbon Treaty eh, eli tämä myöskin ne artiklet jotka ovat EUST-sopimuksessa, e ja siitä puhutaan kehityksen tahoitteista ja kon, loogisen johdonmukaisen kehityksen myöskin ihmisten tasa-arvo ja että huomioon myöskin ilmastonmuutos, veronkierto, nekin pitää sisällyttää tähän. Ja minun täytyy sanoa, että meillä on ollut hyvää yhteistyötä äh, esittelijöiden kesken ja totta kai on vain muutama asia, jotka täytyy vielä selkeyttää. Tämä koskee itse asiassa myös sitä, miten te puhuitte asiasta, miten voidaan tarttua tilanteeseen, jossa kaikki nämä rahoituslaitokset, jotka osaltaan pyrkivät antamaan luottoja ja niin edelleen, ja miten siis niin tarvitaan myöskin muita instituutioita kuin jotka ovat tänään olemassa ja ryhmittymiä, jotka osallistuvat näihin hankkeisiin – miten voi tukea pk-yrityksiä, makroyrityksiä, infrastruktuurihankkeita, ei siis pelkästään talouden infrastruktuuria, vaan myöskin sosiaalista infrastruktuuria kaikkein vähiten kehittyneissä maissa ja siellä, mistä nähdään konflikteja ja epävakaisuutta, ei pelkästään Afrikassa, vaan myöskin itäisessä naapuruusalueella, itäisessä naapuruusalueella, niin täytyy muistuttaa tästä tietysti tilanteessa, miksi Ukrainassa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten varjoesittelijät. Näen Heidi Hautalan täällä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos erinomaisista puheenvuoroista, jotka auttavat meitä, kun pohdimme tarkistuksia näihin komission ehdotuksiin. Kysymykseni liittyvät pääasiassa konkreettisiin ehdotuksiin, joita teillä saattaisi olla. Tarkoitushan on varmistaa, että täydentävyys, jota useampi puhuja penäsi, voidaan taata. Voidaanko tähän asetukseen rakentaa sisään jonkinlaisia turvalausekkeita, turvajärjestelyjä, niin että täytäntöönpano viranomaiset sitten seuraavat kehitysyhteistyön vaatimuksia. Haluaisin kuulla ähm, Rova Hiithiltä, minulta meni niin alkuosa esityksestänne ohi, mutta kun ajatellaan näitä vaikuttavia investointeja, niin katsotteko, että tässä olisi huomattavia mahdollisuuksia saada aikaan vaikutuksia kehitykseen ja näettekö, että tällaisia investointeja edistettäisiin näillä uusilla järjestelyillä, joista juuri nyt keskustelemme? nothing? Uh, no? Uh, then we come to Mr. No niin, sitten herra Vanka. Ďakujem za predseda, pán predseda. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää sydämellisesti näistä hyvistä esityksistä. Ne olivat erittäin mielenkiintoisia. Ja nyt sitten muutama kommentti. Me olemme jo saaneet kokemuksia esiristä. Ja on tapahtunut sitäkin, että esimerkiksi jokin maa on maksanut esiriin, siis esir on sitten antanut 5 prosenttia rahoituksesta ja jäsenvaltio 95 prosenttia, mutta investointi, joka on toteutunut, on ollut investointi, joka olisi muutenkin toteutettu myös ilman esirin rahoitusta. Ja tietysti mm, tähän, tässä on mukana myöskin tämä vipurahoitus, vipuvaikutus, ja meillä on sitten myöskin nämä hankkeet otetaan Afrikassa. Tämä koskee myös niitä, me täytyy saada tietoa tästä ja välttää sellaisia virheitä, joita aiemmin on tehty. Toinen kommentti, miten me mittaamme menestystä? Työpaikkojen syntymistä, köyhyyden vähentymistä, niitä täytyy mitata hyvin. Sitten vielä lisäkysymys. Afrikalla on valtaisia ongelmia, jotka liittyvät väestönkehitykseen. Tällä hetkellä Afrikassa on 2,3 miljardia asukasta ja tämän vuosisadan lopulla väkiluku olisi 4 miljardia. Tämä on YK on arvio. Tästä Afrikka ei selviydy yksin. Tästä syystä on investoitava myös koulutukseen Afrikassa. Nämä hankkeet, joista nyt puhumme, ovat pääasiassa yritystoimintaan liittyviä hankkeita. Mutta Afrikassa on investoitava myös koulutukseen, ennen kaikkea tyttöjen, naisten koulutukseen, jotta haaste, joka liittyy väestön kasvuun, voidaan myöskin kohdata. Me tarvitsemme myös muita välineitä, joilla voidaan rahoittaa koulutusta Afrikassa. Ja olen tietysti myöskin tietää, mitä te ajattelette asiasta. Kiitos. Yes, thank you Kiitos. Nämä ovat juuri näitä ongelmia, joita on. Toisaalta meillä on sellaisia tahoja, jotka ovat toivia yksinkin, koska ne pystyvät arvioimaan riskin itse. Ja sitten on sellaisia, jotka, me, jotka voisivat ottaa huomioon riskin jollain tavalla, mutta meillä on mahdollisuus vain luottoja. Pitää katsoa, miten paljon voimme ottaa huomioon riskejä kun annamme luottoja ja miten paljon me olemme valmiita kenties menettämään budjettisolista varoista. Olen hyvin mielenkiinnolla odottamassa vastauksia kysymykseen. Nyt herra Noissa, kiitos. Minulla on vain lyhyt kysymys Rova Hiisille. Hän puhui siitä, miten erityisesti sosioekonomisia hankkeita voidaan arvioida. Minä haluaisin nyt kuulla, miten kestävän kehityksen rahasto voisi osaltaan vähentää eriarvoisuutta ja päinvastoin, mitä riskejä, minkälaisia hankkeita näette sellaisena, että niissä on riskejä niin, että ne saattavat jopa lisätä eriarvoisuutta? Uh, any other request? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe, että kukaan muu jäsen pyytäisi puheenvuoroa, joten palaamme takaisin paneelin. Kuka haluaa vastata? Olkaa hyvä. Uh, merci. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys koski, millaisia vaikutuksia Afrikassa voisi olla näillä investoinneilla, jos meillä on hyvät äh, välineet. No, vaikutuksia on monenlaisia. Ensinnäkin autonomia. On tärkeää, että havaitaan se, että Afrikan yksityisellä sektorilla ihmiset eivät pyydä rahoitusta rahoituksen vuoksi, vaan he haluavat olla riippumattomia, autonomisia. Puhutaan tukiaisista, mutta tänä päivänä yritykset eivät halua tukiaisia, vaan vaan rahoitusta, joka sitten maksetaan takaisin, kun katsotaan näitä asiakirjoja, niin usein tuottavuus on suurta, mutta vipuja voi voidettava hyödyntää mahdollisesti tuki, yritysten tukitoimia voidaan suunnata tukiaisia, mutta yritykset sinänsä eh, pärjäävät kyllä normaalirahoituksella. Eli tähän riippumattomuuteen voidaan vaikuttaa sitten toiselta häiriöstä, kun markkinoilla yritykset globalisoituvat, afrikkalaisten yritysten pitäisi olla kilpailukykyisiä, mutta globaalilla markkinoilla on standardiongelmia, eh, laatuongelmia, eh, ajoituksessa ongelmia, pitää olla kilpailukykyisiä muiden yritysten rinnalla, jotka tulevat vaikka Aasiasta. Tämä on myös yksi hyöty. Ja sitten toisaalta tietenkin elinlaatu, elämänlaatu no, nousee, kun ihmiset saavat työtä ja heidän elämänlaatuunsa nousee. Ehkä lyhyesti voisin vielä maahanmuutosta puhua. Siitä puhutaan paljon. Tänä päivänä ongelma maahanmuutossa ei ole ainoastaan taloudellinen ongelma. Ja onkin tärkeää muistaa nämä paikallisilla viranomaisilla on oma vastuunsa. Olen itsekin ikään kuin maahanmuuttajana kokenut tämän, olen kasvanut Afrikassa ja on, annan esimerkin Afrikassa nuorena, millaisia viestejä saamme televisiosta, mediasta. Siellähän nähdään unelmia, meille esitellään Eurooppa ja Yhdysvallat unelmien maana, ei meille näytetä todellisuutta. Paikallisella tasolla on siis vastuu siitä, millaisia viestejä mediassa liikkuu voidaan myös toimia yritysmaailman tasolla ja kilpailussa. Joku ihminen, joka tulee tänne Eurooppaan, niin vaikka hän on äh, kun hän on perhettä, niin vaikka hän haluaa, vaikka hän saisi täältä työpaikan, niin eihän silti välttämättä kukoista elämässään. tässä siis vastaukset tähän kysymykseen. Sitten toinen kysymys koskee myönteisten vaikutusten arviointia. Esimerkiksi tämän kaltaisen ohjelman kohdalla on tärkeää ottaa mukaan kolmannet osapuolet, eli ei paikalliset poliittiset viranomaiset, eikä välttämättä rahoituslaitokset paikallisella tasolla, vaan kolmannet osapuolet, tilinpito, laitokset ja liiketoimintaohjelmien laatijat. Tänä päivänä Heillä on tietoa realiteeteista. Yrityksillä on usein kaksinkertainen kirjanpito veroa varten, veroja varten ja muuta varten. Eli äh, tällainen kaksinkertainen verotus on, on tavallista. No, tämän tyyppiset toimijat voivat toimittaa täsmällisiä ja luotettavia tietoja. Sitten lopuksi vielä, kuinka koulutus, kuinka Afrikka selviää. No koulutus on tietenkin tärkeä, yrityspuolella myös, yrittäjyyden koulutus. Kun katsotaan tilannetta, niin afrikkalaisilla perheillä ei välttämättä ole tällaista refleksiä, että ryhdytään säästämään. Yrittäjyyden opettaminen on, olisi hyvin, hyvin tärkeää kyllä Afrikassa. Joo, richtig Dank. Kiitos. Jostain tärkeää, että Euroopan komissiokin nyt on luomassa ohjelmia, jotka liittyvät tällaiseen makrotason maahanmuuttajia, anteeksi, maahanmuuttajien yritystoimintaan. Että on voisi olla osaltaan pieni rat, osa ratkaisua, mutta meidän kuitenkin täyttää, täytyy täyttää velvoitteemme tehdä kaikkemme sen hyväksi, että näin myöskin tapahtuu. Rova Heath. Ähm. Kiitos. Yritän vastata samalla vastauksella useampaan kysymykseen. EKKR ei sijoita pelkästään yhteen yritykseen, vaan talouden terveyteen kokonaisuutena. Tässä vertaus hieman yksinkertaistava malliin, mutta jos vaikkapa sijoittaa yritykseen, joka saastuttaa jokea ja sitten alajuoksulla ihmiset kärsivät ja yritykset kärsivät, eivät voi tuottaa. On kielteisiä ulkoisia heijasten vaikutuksia, joilta tulisi suojata muita. Eli olen samaa mieltä siitä, että on oltava tällaisia suojastandardeja. Ja korostaisin sitä, että on tärkeää perehtyä myös due diligence-työhön, jota on tehty investointiyhteisössä näissä aiheissa. Kyllä voidaan myös määritellä tavoitteita erityyppisille investoinneille. Kyse ei ole pelkästään suojaamisesta, vaan siitä, että pyritään tietyn tyyppisiin investointeihin. Sitten kaksi muuta kysymystä, joihin halusin palata. Ensinnäkin nämä äh, in, vaikutusinvestoinnit. Kaikilla investoinnillahan on vaikutus. Me vain mittaamme myönteisiä vaikutuksia ja keskustelemme niistä. Kaikki sijoittajat sijaitsevat jollakin äh, kohtaa tätä haitaria, kun vaikutuksia arvioidaan kun yritämme investointien kestäviä vaikutuksia mitata, niin haluaisimme käyttää näitä kestävän kehityksen tavoitteita mittareina, mutta vielä ei ole oikeita indikaattoreja, mittatikkuja käytössä. Ei se tarkoita sitä, etteikö hyvää työtä tehtäisi paljon, jota voidaan myös arvioida. Meillä on due diligence ja sosiaaliset vaikutukset, ympäristövaikutukset ja niin edelleen, joita voidaan tutkia. Sitten sosioekonomiset hankkeet, jotka vähentävät eriarvoisuutta – välttämättä en pysty sanomaan, minkälaiset investoinnit olisivat riskaabeleimpia, mutta korostan, että olemme nähneet usein, että luotujen työpaikkojen laatu ja se suhde, joka on yrityksen ja työntekijöiden välillä, on oleellisen tärkeä, kun arvioimme sitä, missä määrin yritys pyrkii poistamaan eriarvoisuutta. Thank you very much. Kiitos. Herra Bilal, teillä on kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitos. Minä haluaisin aluksi todeta, että riski ja riskiinvestoinnit ovat olleet este yksityisen sektorin investoinnille. Jos me puhumme yksityisen sektorin toimijoiden kanssa, ennen kaikkea Afrikassa, mutta myös Euroopan naapurialueilla, tämä on syy siihen, miksi yksityinen sektori ei mene sijoittamaan, koska se sanoitaan paljon riskejä, jos me kysymme sitten taas että miksi ihmiset on tapahtunut siksi, että vaikka riski olisi alhainen, kuitenkin yksityinen eh, investoija näkee riskin suurempana kuin mitä on todellisuus. Ja riskitakuden antaminen on sitä, että ennen kaikkea ylipäätään on totta niin, että on tällaisia riskejä, jotka ovat todella vaarallisempia eh, hauraissa valtioissa. Sitten on myöskin tällaisia valuutta- ja poliitsiriskejä, en nyt näitä nyt kun me käsitellään, mutta on erilaisia riskejä, joihin täytyy tarttua. Ja sitten on myöskin tämä kuilu suhteessa siihen, miten asiat nähdään. Ja että tiedämme, että tällä on merkitystä. Toinen elementti on sitten se, että, se, että ollaan yhteydessä myöskin tekniseen apuun. Se on asia, joka mainittiin. Usein on tarvetta siihen, että tähän liittyy teknistä apua, ja se voidaan tehdä myöskin yhteydessä näihin investointisuunnitelmiin. Tämä on hyvin tärkeitä asioita. Se, että tämä toimii sen varmistamisen vuoksi, tarvitaan hyviä periaatteita, jotka ohjaavat ja varmistavat työn. Sanoisin kuitenkin, että se, että sellaisen periaatteiden listan ulkopuolella on syytä ajatella myöskin prosesseja siitä, miten autetaan rakentamaan siinä, miten rahoitusinstituutit toimivat, että katsotaan, miten määritellään näitä periaatteita ja miettiä asioita enemmänkin prosessin kannalta, kun on tärkeää taata hyvät periaatteet ja asianmukaiset olosuhteet, on, niin ei pidä kuitenkaan odottaa sitä liikaa, koska jos ehtoja on liikaa ja haluaa varmistaa, että jokainen investointi vaikuttaa kehitykseen, lopputulos on, että annetaan paljon varoja, mutta ei löydy kuitenkaan yksityisiä investoijia, koska he näkevät tilanteen liian vaikeaksi. Kiitos. Ja lopuksi Xavier Sol. Lopuksi ei sunkaan vielä. Siis viimeisenä herra Xavier Sol. Yes, I will come back to... Palaan näihin asioihin, jotka kysymyksessä tuotiin esille. Ensinnäkin tämä vaikean asia ja täydentävyys kuinka voidaan määritellä korkeariskiset hankkeet. No nythän on varmistettava, että kyseessä ei ole ainoastaan rahoituskriteerit, kun, kun täydentävyydestä puhutaan. Jos on yksityisen ja julkisen sektorin hanke, niin se ei de facto ole täydentävyyttä tuova hanke. Meidän olisi työstettävä y- ympäristö- ja sosiaalisia kriteerejä esimerkiksi – Näitä tuloeroja voidaan kaventaa ja arvoista voidaan kaventaa ja voidaan käyttää indikaattoreita hankkeiden arvioinnissa. Tässä vertaisin tilannetta esiriin. Onko siellä in, niin indikaattoreiden tulostauluhan on luotu. Emme vaan tiedä ihan kuinka niitä käytetään, tämä on ongelma. Mutta ehkä tässä voisi olla vastaavanlainen järjestelmä, joka olisi myös eri sidosryhmille avoin, että voidaan esittää ehdotuksia sinne näin voitaisiin varmistaa se, että hankkeet, jotka rahoitetaan, ovat todella korkea riskisiä, eivätkä ainoastaan rahoituspuolen kannalta. Sitten näistä suojaa äh, lausekkeesta, standardista, mitä tässä voitaisiin tehdä. Täällä on eri ajatuksia. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen alueella, jos todella haluamme innovoivia hankkeita, joilla katsotaan kumppanimaiden pitkän väl, aikavälin hanketta, niin niin, niin silloin on harkittava eri, eri mahdollisuuksia. Sitten val, veron välttelystä. Niin tässähän ei voida rahoittaa tiettyjä kotoutettuja maksutoimituksia. Sitten ma- maakohtaisten kert- kertomusten avulla, raporttien avulla olisi saatava lisää tietoa. No, lopuksi vielä määrittelemistä eri rooleista, rahoituslaitokset, investointipankit tietenkin arvioida näitä hankkeita. Komissiolla on kuitenkin oma roolinsa ihmisoikeuksien osalta on varmistettava se, että yhtäkään yksikään rahoitettu hanke ei riko perusoikeuksia. Tätä asiaa ei pidä jättää rahoituslaitoksille, vaan se pitää olla myös komission vastaan. Yes, thank you so Kiitos. Nyt tulemmekin sitten komissioon seuraavaksi. Yksi minuutti, enintään kaksi minuuttia. Defko pääosastolta, kuka puhuu pääosaston puolesta? Minä olen yksikön päällikkö ja vastaan näistä kysymyksistä pitkälti. Kuuntelin hyvin tarkkaan ja on joitakin kommentteja, joista olen hieman eri mieltä. Tämä johtuu siitä, että me katsomme tilannetta analyyttisesti hyvin samalla tavalla. Investointisuunnitelma on pyrkimys puuttua tiettyihin kysymyksiin, jotka panelistikin tunnistivat ongelmalliseksi silloin, kun kyse on näistä yhdistelmärahoitusvälineistä. Kaksi kommenttia. Täällä kommentoitiin koulutusta. On oltava varovainen, että yhteisrahoitusta, yhdistelmärahoitusta ei myydä minkäänlaisena ihmelääkkeenä. Nämä hän toimivat sellaisissa hankkeissa, jotka äh, ovat äh, synnyttämässä kehitystä. Eli ei pidä puuttua sellaisiin hankkeisiin, jotka voidaan paremmin rahoittaa äh, avustuksilla tuilla. Silloin niistä ei välttämättä saada tuottoa. Täytyy myös muistaa, että tietyt tavoitteet, jotka panelistitkin mainitsivat, voidaan nähdä. Mehän olemme niistä yhtä mieltä, mutta täytyy muistaa, että jos halutaan paljon täydentävyyttä, niin sitten täytyy toimia hyvin hankalissa, vähiten kehittyneissä maissa. Samanaikaisesti tulisi pyrkiä myös korkean suojan tasoon, ja tämä onkin sitten vaikeampaa. Joskus, kun katsomme vaikkapa PK-välineitä, mikro- ja PK-yritykset täällä mainittiin, helpoin tapa näiden välineiden täytäntöönpanoon on mennä suurimpien pankkien pakeille hieman kehittyneimmissä Afrikan maissa, esimerkiksi Nigeriassa – Nämä pankit kokevat helpommaksi hoitaa kaikki paperityöt ja varmistaa, että kaikki kriteerit täytyvät. Paljon vaikeampaa sitten, jos halutaan toimia pienempien toimijoiden kanssa ja mennään vähemmän kehittyneisiin maihin. Eli tämä äh, suhde täytyy pitää mielessä, kun yritetään samanaikaisesti päästä kaikkiin eri tavoitteisiin. Toki tavoitteista sinällään olemme samaa mieltä. Kiitos. Okei, okay, thank you. Kiitoksia. Sitten pääosasto NIE, Paulo Martins. Yes, thank you. I'm... Kiitos, minä olen Paulo Martins. Olen johtamassa yksi ryhmä, joka vastaa näitä ulko, ulkoisia investointiohjelmia. Ja kuten kollegani juuri tässä mainitsi, me olimme yhtä mieltä huolenaiheista, joka täällä on mainittu. Tämä oli mielenkiintoista kuulla, mitä panilla oli sanottavana, koska meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä siinä, miten lähestytään tätä ulkoista investointiohjelmaa, mutta eri näkemykset kuitenkin menevät samaan suuntaan, kohdistuvat samoihin huolenaiheisiin, kuten täydentävyyteen, kestävyyteen, vastuuvelvollisuuteen. Nämä ovat sellaisia huolenaiheita, jotka olemme jaaneet siitä lähtien, kun tätä ohjelmaa suunniteltiin viime vuonna. Ja olemme pyrkineet luomaan prosesseja ja seurantaa hankkeille – tämän ulkoisen investointiohjelman puitteissa, joka käsittelisi näitä huolenaiheita hiukan vankemmalla tavalla kuin tähän asti on tapahtunut. Me emme lähteneet liikkeelle tyhjästä. Lähdimme liikkeelle luototusvälineestä, joka meistä on hyvin terve, hyvin vakaa, joka on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana tähän tilanteeseen, jossa nyt ollaan. Ja me pyrimme samaan aikaan tällaisen loikan tästä tilanteesta uuteen tilanteeseen investointiohjelmalla, joka voi paremmin tarttua näihin haasteisiin, vastata niihin, mutta kuten Kai totesi, se on väline, jolla on rajansa. On välttämätöntä ymmärtää, että tämän tyyppiset kehitysyhteistyöt, yhteistyön välineet, siis luototus ja takuut, jotka olemme luomassa, ovat vain pieni osa kokonaissummasta. Me puhumme tässä noin 10-12 prosenttia kokonaisrahoituksesta, eli 80 000 tulee edelleenkin apua, ja se kattaa useimmat haasteet, joista aiemmin on puhuttu. Joten tämä täytyy pitää myös mielessä ja keskittyä siihen, mitä voidaan tällaisella yhdistelmärahoituksella antaa näiden apu, varsinaisen avun ohessa. Thank you so much. Kiitoksia. Ja viimeisenä ulkosuhdehallinnosta Thank you, Mr. Chair, and, um, yes. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhdessä kollegoideni kanssa Pidän tätä paneelia ja puheenvuoroja erittäin hyödyllisinä ja kiinnostavina. Me olemme varsin pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä ongelmia tähän innovatiiviseen välineeseen liittyy ja mikä sen on tärkeää. Haluaisin keskittyä vielä mm, kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen. Siihen muutamissa puheenvuoroissa viitattiin. On totta, että ulkoinen investointisuunnitelma otettiin käyttöön ja maahanmuuttoagendaan yhteydessä ja Eurooppa-neuvoston päätelmissä viime kesäkuussa se mainittiin, mutta on totta, että välineellä on tarkoitus puuttua kestävän kehitykseen ja näin ollen sillä on tarkoitus myös pureutua maahanmuuton perimmäisiin syihin. Haluaisin kiinnittää jäsenten huomioon siihen, että että eri rahoitusvälineistä tuleva rahoitus niillä on omat tavoitteensa, omat velvoitteensa ja omat oikeusperustansa koskien kehistävää kehitystä, virallisen kehitysavun kriteerejä ja niin edelleen. Tämä on varmasti asia, jo, joka on syytä tehdä selväksi koskien tuota huolta. Sitten mitä tulee ulkoisen investointisuunnitelman käyttöön, huomioimme tässä lähinnä pitkäaikaiset haasteet, vaurauden luonti, työpaikkojen luonti kasvaa, eikä ne niin mitään lyhytaikaisia tavoitteita niin kuin näillä erityisrahastoilla on tilanne. Sitten vielä täydentävyydestä. Se on hyvin tärkeää. Olen yhtä mieltä kaikkien kanssa, jotka sanovat, että väline todella testataan siinä, kun katsotaan kuinka yksityiset ja rahoituslaitosten varoittaa saadaan kanavoitua kaikkein köyhimpiin ja heikompiin ympäristöihin. Tässä on paljon kysymys hallinnoinnista ja siitä, kuinka päätökset tehdään tämän investointiikkunoiden ja johtoryhmien kautta ja miten tavoitteisiin päästään ja miten delegaatiot toimivat kentällä ja kuinka arvioidaan poliittisia riskejä, jotka liittyvät eri aloitteisiin, niin että rahasto olisi vahva. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Haluan kiittää paneelin jäseniä kovasti. Opimme teiltä paljon. Kiitos neuvoista. Teemme parhaamme saattaaksemme sen osaksi lainsäädäntö. Nyt paneeli vaihtuu. Kiitos. Ja jatkammekin välittömästi, koska meillä on enää noin, noin tunti jäljellä, joten mitä on mahdollisimman tehokkaita. Ja siksi pyytäisin, että, että herra Bent, herra Andreasen, herra Jones ja herra Paulucci tulisivat tänne eteen ja jatkaisivat sitten seuraavilla puheenvuoroilla. Sillä tehän tiedätte, että päätoiminta kesäväitehyksen rahastossa on antaa luottoja ja luotot ovat aina sellaisia, että niissä pyritään samaan aikaan vastinta investoinnille, jos ne käytetään kulutukseen, niin vastine voi olla aika hyvää, mutta se ei välttämättä ole tietenkään näin rahastuksellisesti ihmiset, jotka haluavat, jotka aina luotettavat näihin, haluavat nähdä tavallisesti käyttöön tehokkaasti näitä varoja, mutta kaiken kaikkiaan on sellainen tunne, että aloite luoda tällainen rahasto on suuri mahdollisuus Euroopan unionille. Ja se on meille mahdollisuus olla aktiivisia ja edetä oikeaan suuntaan. Nyt välittömästi annankin puheenvuoron herra Markus Beantsille. Hän on jaostopäällikkö hän vastaa toimintojen strategian, toimintojen strategian ja toimintaideoiden kehittämisen osasto, jaostossa Euroopan investointipankissa. Ajattelen kaikkia rahoituksellisia toimia. Tämä ei ole kovinkaan helppoa tehtävää, koska toisaalta meillä on kuuluisa budjetin valvontavaliokunta, meillä on tilintarkastustuomioistuin, meillä on monia instituutioita, jotka hyvin tarkkaan valvovat, mitä tapahtuu, joten toivottavasti Olafia jouduta käyttämään näiden toimintojen tarkkailemiseen. Tiedämme vastuun ja tästä kuitenkin eteenpäin nyt sitten. Ja herra Beant, olkaa hyvä. Sure, and, uh... Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos tilaisuudesta esittää hiukan ajatuksiamme parlamentille. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että investointipankki pitää hyvänä tavoitteita, jotka ovat kestävän kehityksen rahastossa, on kaksi erityistä aspektia, jotka ovat tärkeitä. Eli pyrimme tietoisesti katsomaan niitä, mitä soke, siinä mitä sokeita pisteitä on EUn kehitysyhteistyöjärjestelmässä. Ja toisaalta kun teemme näin, pyrimme mahdollisimman pitkälti tekemään yhteistyötä talon sisäisten tahojen kanssa, komission ja kesitys EBRD-pankin kanssa ja niin edelleen. Mitä tulee sitten siihen, että pyritään tekemään tästä menestyksekästä rahastosta ja ennen kaikkea ajatellen uutta osaa EFSDstä, joka on tämä rahoitakuu fasiliteetti, joka on uuden tyyppinen väline. Ajatellen meidän rooliamme, joka on määritelty sopimuksessa, näemme kolme alaroolia, investointipankille toisaalta tukea tätä strategiaa kysymys politiikasta, vaan siitä täydentävyydestä, joka on nähtävissä suhteessa olemassa oleviin välineisiin, että annetaan tällainen pankin toiminnan perspektiivi siihen, mitä pyritään saavuttamaan kestävän kehityksen rahastolla. Ja toisaalta EU-pankkina uskomme, voimme huomattavasti huolehtia siitä, että välineet ovat teknisesti terveitä, koska kysymys on pankkivälineestä, takuvälineestä, takuut ja luotot ovat hiukan eri asia kuin apu, tuki ja ajatus siitä, että on riski mukana budjetissa. Tämän, eli tämä 50 miljoonan on tulla suojeltua, niin meidän täytyy saada myöskin mahdollisimman hyvä tulos samaan aikaan ja huolehtia siitä, että sillä on mahdollisimman vähäinen vaikutus sitten EUn budjettiin. Ja tämän olemassa olevien lisäksi, joita me panemme toimeen, kuten ulkoinen lainantovaltuus ja niin edelleen. Me, se, mitä me olemme tehneet tässä järjestelmän puitteissa, siinäkin voimme käyttää tätä takuiden myöntämisessä. Ja kuten mainitsin aikaisemmin, nämä neljä asiaa ovat kuitenkin esille, jotka ovat meistä tärkeitä. Meistä on hyvin tärkeää välttää päällekkäisyyttä olemassavien välineiden kanssa ja olemassa olevien välineiden kanssa, joita on jo meidän kumppaneillamme, jotka ovat kahdenvälisiä tai monenkeskisiä elimiä. Ja tässä mielessä meidän täytyy varmistaa se, että tämä väline tarjoaa mahdollisimman pitkälti täydentävyyttä. Ja tämän mikrotäydentävyyden lisäksi, joka täällä on puhuttu, se näyttää olevan hyvin tärkeää, että meillä pitää olla hyvin tiukkoja toimeenpano välineitä ja myöskin vaikutusarviointivälineitä, jotta voimme varmistaa sen, että saavutamme sen tavoitteen, joka on asetettu ja että EUn standardit ja turvamääräykset ovat täällä käytössä. Täällä on myöskin puhuttu myöskin eh, eh, esiristejä, koska sekin perustuu eh, Euroopan pankin tulosten mittauspuitteissa olemme valmiita antamaan oman panoksemme tähän toimintaan tästä rahaston puitteissa. Mutta on tärkeää myöskin taata teknillinen terveys, eli välttää varojen tuhlaamista. Se ei ole helppo tehtävä. Tämä on hyvin mutkikas pankkitoiminnan väline, ja me olemme valmiita tukemaan sitä niin pitkälti kuin voimme, lähtien liikkeelle siitä vuosikymmenen kokemukset, joka meillä on pankkina ja myöskin Euroopan unionin elimenä. Olemme hyvin tietoisia EUn erilaisista turvamääräyksistä ja standardeista. Ja sitten meidän mielestämme on tärkeää myöskin, että saadaan aikaan tehokkaat hallinnolliset rakenteet tälle kestävän kehityksen rahastolle kokonaisuudessaan, ennen kaikkea sen äh, takuufasiliteetille, koska ajatus siitä, että tehdään työtä yhteistyössä myös EUn ulkopuolisten instituutioiden kanssa, totta kai on helpompaa toimia perhepiirissä itsemme kanssa, mutta tämä, siis meidän kanssamme, mutta tämä merkitsee verrattavissa siihen, mitä me teemme muiden kanssa, miksi julkisen yksityisen sektorin kanssa niin täytyy olla hyvän hallinnon olemassa, ja saman aikaan välttää hallinnollisten hallinnollisten, hallinnon, hallinnon päällekkäisyyden kehittämistä ajatellen näiden näillä välineillä on jo olemassa sisäisiä hallinnollisia ratkaisuja, jotka kattavat esimerkiksi myöskin, sitten myöskin ulkoisen lainannannon valtuudet ja siksi on tärkeää, että on myöskin tällainen strateginen johtokunta. Ja nyt sitten lopuksi, minusta tässä yhteydessä meidän mielestämme Neuvoston ehdotus, joka tunnustettiin viime vuoden lopulla, käsittelee monia näistä huolenaiheista, jotka mainitsin, ja myöskin yhteisen, edustaa yhteistä mitä siitä, että komission kanssa me yhdessä katsoa, miten voimme yhdessä hallinnoida, miten voimme osaltamme antaa panoksen tämän takuufasiliteetin hallintoon, varmistamme sen, että pankkiasiantuntemus, joka on olemassa jo EU-perheen puitteissa, voidaan käyttää mahdollisimman hyvällä tavalla, että saadaan mahdollisimman parhaat vaikutukset ja tulokset. Samalla aikaan kuitenkin noudatetaan tämän rahaston omia politiikkatavoitteita, kuitenkin suojellen budjettivaikutusta, ajatellen riskejä, jotka liittyvät tähän toimintaan. Joten tähän mennessä meillä on ollut erinomaista yhteistyötä komission kanssa – olemme pyrkineet tarttumaan näihin hyvin tärkeisiin kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille edellisissä penaalissa, paneelissa, jotka liittyvät siihen, että löytää oikea tasapaino silloin, kun on kysymys äh, raskin, riskin arvioimiseen tai tällaiseen multi, monikertaistamisvaikutuksen, ja tämä on eri äh, väline tässä kesäviikon rahoitussa, koska me haluamme antaa jotakin täydentävyyttä. Me haluamme, meillä on tällainen hyvin voimakas eh, viputekijä. Se viputekijä on 40 prosenttinen, 40-kertainen eh, ja on hyvin tärkeää, että me saamme oikean tasapainon siinä, miten katsotaan markkinoiden epäonnistumisoihin on tarkoitus puuttua tällä keskimenetysrastolla toisaalta ja sitten myöskin huolehtiin siitä, että yksityisen sektorin aloitteet ovat toiminnan keskipisteessä. Me myös uskomme, että olemme jo hyvin vaikuttaneet siihen, että olemme pyrkineet luomaan yhteistyötä yhteistyötä varten järjestelmien ennen kaikkea sen kahden keskistä yhteistyötä rahoituslaitosten kanssa ja myöskin yhteistyötä monenkeskisten instituutioiden kanssa. Ja uskonkin, että voimme tässä auttaa ajatellen meidän kaksista rooliamme EUn elimenä ja toisaalta suurena monenkeskisenä eh, kehitystukea antavana pankkina samanaikaisesti. Kiitos. Yes, many thanks. Uh, Kiitokset, herra Bernd. Seuraava puhuja, Peter Andreasen, joka on johtajana Euroopan eh, Development Finance Institutions EDFissä, ja olemme mielenkiinnolla odottamassa teidän tavoitenäkemyksiänne. Thank you very much, Mr. Chair, and, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta osallistua paneeliin tänään. Esittelisin kahta pääkysymystä. Ensinnäkin, miksi on relevanttia laajentaa Äh, investointeja yksityisen sektorin kehittämiseen? Ja toiseksi, mikä on kehityspankkien näkemys tästä EKKRstä? Ensinnäkin, kun laajennamme tukea ja rahoitusta yksityisen sektorin kehittämiseen, tämä saattaa vaikuttaa ilmiselvältä, mutta ei voi riittävästi korostaa, että yksityisen sektorin kehittäminen on oleellisen tärkeää, kun yhdessä haluamme päästä 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Aivan erityisesti kun ajatellaan niitä tavoitteita, jotka liittyvät köyhyyden vähentämiseen, työpaikkojen luomiseen ja ilmastonmuutokseen. On tärkeää muistuttaa, että köyhyysaste maailmanlaajuisesti on laskenut alle 10 prosenttiin ensimmäistä kertaa historiassa ja suuri edistys, jota on saatu erityisesti viimeisten kahden ja kolmen vuosikymmenen aikana on ollut tulosta paremmasta politiikasta, ja myös yksityisen sektorin johtamasta kasvumallista. Olemme keskittyneet nimenomaan yksityisen sektorin kehitykseen ja pyrimme juuri tähän. Olemme nähneet vuosien mittaan, että työllisyys on pääkanava, jonka kautta talouskasvu auttaa köyhiä. On otettava huomioon yksityinen sektori. yhdeksän kymmenestä työpaikasta kehittyvissä maissa syntyy juuri yksityiselle sektorille. Meidän täytyy ponnistella enemmän, jotta niukkoja äh, varoja julkisesti voidaan käyttää tehokkaammin äh, pienen tulotason markkinoilla niin, että tulokuilut kutistuvat. Aiemmin on puhuttu näistä matalan tulotason maista kahdenväliset instituutiot meidän ryhmässämme, eurooppalaiset kehityspankit ja rahoituslaitokset, aivan niin kuin monenvälisetkin laitokset, pyrimme saamaan aikaan kasvua, taistelemme köyhyyttä vastaan ja luomme työpaikkoja. Vuosikymmenten kokemukset osoittavat ja tulokset osoittavat, että julkisia varoja voidaan tehokkaasti käyttää tukemaan liikeyrityksiä ja hankkeita yksityisellä sektorilla näin saadaan myönteistä kehitysvaikutusta aikaiseksi. Yrittäjyys on tärkeää kestävän kasvun kannalta. Rahoituslaitoksena meidän on varmistettava, että näytämme tietä ja lähdemme sellaisille markkinoille, missä muut sijoittajat eivät vielä uskalla toimia. Sitten hieman meidän ryhmästämme noin 50 rahoituslaitosta Eurooppalaiset hallitukset ovat omistajiamme. Huomattavaa kasvua on koettu viime vuosina. Kolminkertaistuminen, 40 miljardia on investoitu erityisesti eteläiseen Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, erityisesti infrastruktuurihankkeisiin ja puhtaan energian ja rahoituslaitossektorin investointeihin. Kollektiivisesti olemme tukeneet miljoonia työpaikkoja näissä maissa – ja tuemme myös äh, miljardien äh, maksuja verovaroina, veromaksuina. Kun ajatellaan tätä ulkoista investointisuunnitelmaa ja EKKR, niin uskomme, että ne auttavat meitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet. Meillä on myönteisiä kokemuksia EUn yksityisen sektorin suunnitteluvälineen tiimoilta. Olemme pyrkineet nopeuttamaan sähkön saantia maaseutualueilla köyhissä maissa. Sitten hieman näkymiä ja suunnitelmia EKKRstä. Meidän ryhmässämme pidämme näitä hankkeita, te, suunnitelmia tervetulleina ja oletamme, että olemme tässä mukana, kun kyse on rahoitusvälineistä sitten, kun ne ovat valmiita. Erityisesti olemme kiinnostuneita kehitysohjelmista ja suunnitelmista, kun kyse on äh, laajentaa äh, rahoitusta konfliktimaihin. Näillä aloilla meillä on haasteita edessämme. Emme voi mennä aivan niin pitkälle kuin haluaisimme näillä aloilla omin varoin ja omin päin. Sen takia kumppanuudet esimerkiksi EQQRn kaltaisten toimijoiden kanssa ovat tärkeitä. Vaarat riittyvät markkinakehitykseen ja tämän lisäksi myös on huomattavia riskejä näillä markkinoilla. Sitten on myös sääntelyesteitä, joita meillä kehityspankkien ja rahoituslaitoksena on edessämme näillä markkinoilla. Omistajat, eurooppalaiset hallitukset ja me olemme nähneet, että vähentymistä on tapahtunut, yhteen tulemista on tapahtunut ja tietotaitoa kertynyt laitoksiimme. No sitten EKKR-suunnitelmista. Ensinnäkin katsomme, että näin käytetään hyvin varoja, kun suunnitellaan rahoitusta ja tarjotaan takeita tällä tavalla, niin kuin nyt on suunniteltu. Näin voimme todella tukea kehitystä köyhissä maissa ilman, että tukirahat loppuvat kesken. Eli tämä on teknisesti myös oikea tapa toimia. Toiseksi suunnitelmat käyttää monenlaisia rahoituslaitoksia tässä hyödyksi ovat tervetulleita. Aiemmin kuulimme, että vain pieni osa yhdistelmärahoitusvälineestä, 5-10 prosenttia on ollut yksityisen sektorin hankkeissa käytössä. Uusissa suunnitelmissa on mahdollisuuksia laajentaa tällaista rahoitusta. Meidän kaltaisemme toimia omaa kokemusta eri maista, erityyppisistä maista, jotka tässä ovat juuri kohteena. Uskomme, että näissä pienemmissäkin hankkeissa voimme mennä pidemmälle Kolmas seikka liittyy tarpeeseen saada avoimuutta ja selkeää hallinnointia. Silloin kun kyhän on yksityistä sektorista, meillä on ainakin 50 vuoden kokemus yksityisen sektorin yhdistelmärahoituksesta. Olemme saaneet sitä eurooppalaisista avunantajajärjestöistä ja myös YK laitoksista ja järjestöistä – tässä vaiheessa todella on tarpeen vahvistaa yhdistelmärahoituksen periaatteita ja ehtoja. Tällaista, tällaisen rahoituksen virta on kasvanut huomattavasti, mutta tämä ei ole tietenkään argumentti sen takia, etteikö EUn yhdistelmärahoituksen pitäisi mennä yksityiselle sektorille, mutta syytä on kyllä seurata markkinoita huolellisesti ja esimerkiksi katsoa, minkälaisia yksityisen sektorin ikkunoita tässä tarjoutuu. Omissa laitoksissamme olemme määritelleet suuntaviivat sille, miten yhdistelmän rahoitusta voidaan yksityisen sektorin operaatioissa käyttää. Olemme pyytäneet myös muita toimijoita laatimaan samantapaisia suuntaviivoja, ohjeistuksia. Tämä on näiden välineiden hallinnoinnin kannalta tärkeää, että noudatettaisiin samantapaista menettelytapaa kun puhumme täydentävyydestä, jos haluamme, että nämä välitet, välineet ovat täydentäviä, niin täytyy tehdä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka tällä hetkellä toimivat tällä alalla. Paras tapa tähän on keskittyä siihen, että aina tehdään relevantteja ehdotuksia Täytyy välttää äh, hintojen tukeminen liiallisesti niin, että markkinat eivät vääristy. Lopuun vielä toteaisin, että nyt on viitattu kovasti korkeisiin mm, standardeihin. Ne ovat aivan oleellisia silloin, kun investointeja tehdään, erityisesti vaikeilla markkinoilla, joiden lainsäädäntö ei välttämättä ohjeista yksityisen sektorin hankkeita. Täytyy muistaa myös, että rahoituslaitokset, jotka tekevät tätä työtä, ovat jo tiukkaan säänneltyjä ja vuosikymmenien aikana ne ovat kehittäneet omia työtapojaan ja standardejaan. Eli ei varmaankaan kannata rakentaa kolmea neljää erilaista säätelykerrosta, kun jo tällä hetkellä nämä laitokset ovat vahvasti säänneltyjä. Sama pätee myös harmonisointoihin vaikutusindikaattoreihin. Me pidämme hyvin tervetulleena sitä, että rahoitusvälineet EKQRssä tarvitsevat tuekseen teknistä apua ja politiikan tukea. Hankerahoitus ei yksin auta meitä pääsemään tavoitteisiimme yksityisen sektorin kasvun alalla. On hienoa nähdä, että tästä on tehty kokonainen paketti. Many thanks, and therefore we come to the... Kiitoksia. Nyt pääsemmekin tähän Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin Brysselin toimistoon johtajan Massimino Paolucci sanoo puheenjohtaja. Ah, okay, so I'm too quick. Eh? Ja hahtaisinkin mennä vähän liian nopeasti eteenpäin. Eli suunnitelmien mukaan herra William Jones hän on siis todella Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin Brysselin toimiston johtaja, eli EBRDn johtajan kuuluisa paikka. Si- kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta EBRDlle. Vahvasti tuemme tätä hanketta. Euroopan jäsenvaltiot ja instituutiot omistavat kaksi kolmasosaa EBRDssä. Meillä on 60 kumppanimaata ja, ja teemme hankkeita e, etelässä ja idässä. Meillä on ollut hyvin pitkällistä ja syvällistä yhteistyötä ja kattanut monia osa-alueita. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän investoimme yhdessä, rakennamme pakallista kapasiteettia ja, ja teemme maan tasolla tärkeitä uudistuksia. Me haluamme ottaa mukaan myös tämän päivän sitten välineet. Minulla on kuusi pointtia ja ymmärrän, että aika on vähän. Ensimmäinen kohta kollegani jo sen mainitsi, mutta haluan kor- korostaa sitä vielä. EKKR on yksi osa ulkoista investointisuunnitelmaa ja osa lähestymistavasta on juuri tämä, eli siinä yhdistetään eri välineitä, joita investointisuunnitelman kuuluu takuut, siis uusi, tämä olemassa oleva lain, lainan antavaltuus, mikä toimii hyvin, ja sitten tekninen apu, ja sitten politiikan vuoropuhelu ja ja uudistukset, nämä kaikki yhdessä, kaikki toimet yhdessä on, uskomme, että tämä on hyvin voimakas ja tehokas, hyödyllinen kehitysalan työkalupakki. Tätähän mekin yritämme tehdä omassa pankissamme tänä päivänä omissa maissamme. Uskomme, että tämä on erittäin vahva tapa saada aikaan tuloksia niin mukana on yhä enemmän toimijoita. Toivomme, että Euroopan parlamentti tulee tekemään, tukemaan kaikkia näitä komponentteja. Sitten täydentävyys. So, um, a key objective of the guarantee is... Takuu, todella, jotta onnistumme hankkeessa, me tarvitaan investointeihin rahoitusta. On paikattava näitä rahoituskuiluja kehitysmaissa. Ei ole mitään mahdollisuutta sille, että julkisen rahoituksen kanssa yksin päästään tuloksiin muutkin teille puhuivat siitä, että on edistettävä yri, yksityisiä e, investointeja tässä täydentävissä on avo, avainasemassa. Eikä koskaan saa olla niin, että julkisella rahalla syrjäytetään yksityinen raha. On pidettävä mielessä pitkän aikavälin tavoitteet. Älkää ollenkaan epäilkää, nostakaa rimaa korkealle ja, ja osoittakaa, että todella nyt puututaan puulon kauliin, kauloihin, onko sitten kysymyksessä yksityiset hankkeet tai, tai se kuin missä määrin yksityinen sektori saadaan mukaan. Puskakaa meitä eteenpäin, mutta menisin vielä pidemmälle. Meidän ei pidä aiheuttaa hallaa, mutta meidän on myös varmistettava, että käytämme julkisen sektorin varoja niin, että saadaan yksityinen sektori mukaan Eh, joka nyt on sitä välttänyt riskien takia. Takuut on todella eh, saatava yksityiselle sektorille ilman niitä yksityisen sektori ei mukaan. Ei ole tarkoitus, että meidän riskimme katetaan, eh, siis rahoitusinstituutioiden riskit, vaan se on, on mentävä pidemmälle ja tämä on sanottava selvästi. Sitten kohta kolme, yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet. Täällä on useita toimijoita, jotka ovat aloitteessa mukana ja joilla on asiantuntemusta eri alueilta, maantieteellisiltä alueilta, ja näitä kaikki tarvitaan, että tämä onnistuisi. Monet edustajista ovat, ovat täällä paikalla, sen hienoa, teemme hyvin tiivistä yhteistyötä, joskus myös kilpailemme keskenämme. Kyllä me kilpailemmekin, ja se on usein tervettä, ja se merkitsee, että pyritään koko ajan parhaisiin tuloksiin. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että meillä on puolueeton halli, hallinnointi. Ainoa elin, joka voi varmistaa tasavertaiset työolosuhteet ilman eturistiriitoja, on komissio. Tulisimme rohkaisemaan parlamenttia vahvasti niin, että komissiolle annetaan keskeinen rooli takuun hallinnoinnissa. Näin voitte varmistaa sen, että kaikki oikeat toimijat haluavat mukaan ja käyttävät välinettä täysin palkein. Sitten kohta neljä, päätöksenteko ja hallinnointi. Tämähän on julkista rahaa Tarvitaan eh, asiallista valvontaa, rahoitusrakenteet ja päätöksenteon eh, vauhti ovat myös tärkeitä, jotta haluamme vakuuttaa yksityisen sektorin mukaan tulon. Uskon, että kaikki eh, ja kansainväliset rahoituslaitokset voivat olla tässä mukana tässä johtoryhmässä. Oikeastaan olemmekin jo naapuruusinvestointien mekanismissa mukana – Meillä on varapuheenjohtaja mukana ja siellä autetaan että varmistamaan se, että että täydentävyys toteutuu muun muassa resilienssa aloitteessa Sehän kattaa jossain määrin saman maantieteellisen alueen, ja siellä on myös EU-takeita mukaan. Sitten kohta viisi, ilmaston puolesta on tehtävä lisää työtä. Uskomme, että ilmastotavoitteet voisivat olla kummien hinmoisempia, jos haluamme saada ää, Pariisin sitoumukset toteutumaan. Tarpeet ovat valtavia, tiedämme tämän meidän pitäisi vähintäänkin nostaa tavoite 30 prosenttien kohdasta kahdeksan, eli korkeammallekin määritelmäkin on liian tiukka, että se olisi tehokas. Jotta saadaan aikaan todellista vaikuttavuutta, on kestävyys, valtavirraistettava investointipäätöksen. Näin saadaan niin bisnes mukaan, niin vihreät investoinnit saa, käynnistyvät, jos niissä on liiketoiminnallista järkeä ja lisäksi tuolla vähän päästöjä resurssitehokkuus olisi otettava mukaan artiklan kahdeksan määritelmiin. Sitten kohta kuusi, puheenjohtaja, investointiikkuna määritelmä olisi pidettävä laajana omalta osaltamme. Olemme jo tätä pohtineet ja erilaisia investointiikkunoita olisi saada parannettua elämäntasoa ja edistetään pk-yritysten rahoitusta ja paikallisen valuutan la, la, lainanantoa niin, että haavoittuvat osapuolet eivät altistu riskeillä. Sitten olisi mahdollistettava kohtuuhintainen puhdas energia eri tahoille. Täällä on paljon ajatuksia ja lisää tulee ajan myötä. Meidän pitäisi säilyttää investointiikkunan määritelmät laajoina koska invest- varmastikin niitä pitää vielä muuttaa ajan myötä. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitoksia ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Yes, minister. Kiitokset, herra Jones. Ja nyt eh, seuraava puhuja, Maailmanpankin ryhmän erikoisedustaja, herra Massimiliano Paolucci. Thank you very much, Mr. Chair, and, um, thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saimme mahdollisuuden olla paikalla tänään. Puhun nyt Maailmanpankkiryhmittymän nimissä. Ensin haluaisin todeta aivan niin kuin aiemmat panelistit. Pidämme tervetulleena tätä aloitetta. Ja aivan erityisesti tässä aloitteessa on tärkeää se, että olemme tehneet sitoumuksia mm, Pariisissa, New Yorkissa. Ja nyt on täytäntöönpanon aika. Täytyy täytäntöönpana niitä sitoumuksia, joihin olemme sitoutuneet, ovat kunnianhimoisia, mutta kyllä niihin on mahdollista päästä. Kyse on kestävän kehityksen tavoitteista, jotka voivat vaarantua konfliktien takia. Jos ymmärrämme, että vuoteen 2030 mennessä puolet maailman väestöstä elää hauraissa valtioissa, niin sitten ymmärrämme, miksi tämän kaltaiset aloitteet, joista tänäänkin keskustelemme, ovat äärimmäisen tärkeitä. Nyt on aika toimia. Ainoa tapa, yksi tapa terveys- koulutusalan toimien lisäksi, jotta ihmisiä saadaan köyhyydestä ja voidaan puuttua näihin kysymyksiin, on luoda työpaikkoja. Työpaikat ovat elinehto ne eivät ole ihmelääke, mutta yksi pääainesosa tässä reseptissä, jolla ihmiset saadaan köyhyydestä. Minä puhun Maailmanpankin nimissä, jonka mandaatti on nimenomaan äärimmäisen köyhyyden lopettaminen ja vaurauden lisääminen. Me teemme töitä hyvin vaikeissa olosuhteissa. Olemme tehneet sitä jo 70 vuoden ajan. Viimeisten vuosikymmenten aikana olemme investoineet noin 100 miljardia dollaria tukea hauraille valtioille, 71 miljardia yksityisen sektorin kehitysaloitteiden tukemiseen ja 9 miljardia näistä hauraissa valtioissa ja 3 miljardia erityisesti takeina, niin kuin tänään olemme kuulleet. Tältä pohjalta, niiden kokemusten pohjalta, joita meitä, meillä on, kun on tarve siirtyä lausumista vuonna 2015 toimintaan. Katsomme, että ulkoinen investointisuunnitelma on vankka väline, jolla voimme lisätä vipuvaikutusta kehitysalalla. Meidän on kuitenkin saatava tähän virallisen kehitys avun tueksi yksityinen sektori tukemaan. Tarvitaan nyt siirtymään miljardeista biljooniin, muuten emme voi vastata niihin valtaviin haasteisiin, joita edessämme on. Mitä tämä tarkoittaa, että yksityinen sektori on mukana hauraissa valtioissa? Ja mitä tämä tarkoittaa, että ne voivat luoda sellaisia työpaikkoja, joita me tarvitsemme, jotta ihmiset saadaan pois köyhyydestä? Ensinnäkin on tärkeää investoida markkinoiden luomiseen. Yli 70 prosenttia konfliktivaltioista on Maailmanpankin bisnesvertailun pohja kolmanneksessa. Joissakin tapauksissa markkinoita ei ole olemassa. Silloinkin kun markkinat saadaan syntymään, niin ei ole mitään ihmelääkettä. Me toimimme pitkällä tähtäimellä ja tämä aloite on osa suurempaa prosessia. Me tulemme tekemään virheitä. Virheitä tapahtuu, me opimme niistä, mutta kehitys on myös kulttuurinen hanke ja se vaatii aikaa. Me toimimme pitkällä aikavälillä ja opimme virheistämme. Me emme pääse tuloksiin, jos emme määrittele tavoitteita selkeästi. Ja jos uskomme, että tämä tapahtuu yhden toimijan toimesta, niin eihän se näin mene. Kumppanit ovat oleellisia. Emme pääse miljardeista miljooniin, jos resursseja ei saada ulkopuolelta, eli näitä resursseja voidaan myös, my, myös luoda. Haluaisin keskittyä muutamiin mm, ydinkysymyksiin. Miten yksityinen sektori saadaan mukaan? Maailmanpankki on nimenomaan pyrkinyt saamaan äh, yksityisen sektorin mukaan näihin yksityisen sektorin hankkeisiin. Yksityinen sektori voisi olla ensimmäisenä investoimassa markkinoille, kun yksityinen sektori, tarkoitan tällä kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä yksityisiä markkinoita. Silloin kun ei ole mahdollisuuksia investoida tietyssä maassa tai maaryhmässä, niin me kehityskumppaneina tekisimme yhteistyötä näiden maiden kanssa, jotta yksityiselle sektorille syntyy investointimahdollisuuksia. Jos silloinkaan yksityinen sektori ei investoi, niin sitten meidän tulisi kumppaneina puuttua tilanteeseen ja tarjota rahoitusta. Silloin kun me tarjoamme yksityiselle sektorille tukea, kollegat jo mainitsivat ja korostivat äh, täydentävyyden käsitettä. Mitä me tarkoitamme tällä täydentävyydellä ja erityisesti yhdistelmärahoituksella? Äh, kun kyse on yhdistelmärahoituksesta ja täydentävyydestä, niin tämä tarkoittaa sitä, että me tarjoamme tukea yksityiselle sektorille silloin, kun markkinat eivät toimi. Riskin vähentämistä tarvitaan, on puututtava myös markkinavääristymiin. Me emme voi tuilla vääristää markkinoita, silloin yksityinen sektori poistuu näiltä markkina-alueilta. Täytyy päästä kestävyyteen ja avoimuuteen. Loppuun haluaisin esittää vielä seuraavan kommentin on tärkeää nähdä äh, EKKR muiden pilarien rinnalla. Jos yksityinen sektori ei pääse markkinoille, ei voi lähteä markkinoille, niin tarvitaan teknistä tukea, liiketoimintaympäristöä, joka tässä auttaa. Pilarit 2 ja 3 ovat yhtä tärkeitä. Ilman näitä ei äh, yksityinen sektori lähde mukaan. Sitten vain äh, syötetään rahaa hankkeisiin, jotka ovat tuomittuja epäonnistumaan. Ja viimeiseksi, kun puhumme investoinneista ja siitä, miten näillä markkinoilla toimitaan, yksityinen, miten yksityinen sektori lähtee mukaan, niin on tärkeää, että näiden hankkeiden on pohjauduttava, perustuttava äh, paikalliselle tuntemukselle. On oltava tietotaitoa, osaamista ja Brysselin äh, osaaminen ei välttämättä johda perille saakka. Sen takia kuka tahansa näitä resursseja täytäntöönpanee paikan päällä, on varmistettava, että siellä on kytkennät yhteydet paikallisille markkinoille, paikallisiin toimijoihin ja ne instituutiot, jotka ovat paikalla, paikan päällä, otetaan huomioon. Onpa sitten kansallisuus mikä tahansa. Tällä kommentilla voin päättää. Kiitos. Yes, thank you. Kiitoksia. Ja nyt meillä on siis hyvin laaja kirjo ajatuksia, sitä mitä voisimme tehdä ja, ja ehkä sekin, mitä ei pitäisi tehdä, mutta niin kuin aina aluksi annan puheenvuorot esittelijöille ja naiset ensin, eli Eiden Karjala Valruvia, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias presidente y muchas gracias también a este... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tälle toiselle paneelille ja puheenvuoron pitäneille. On totta, että käsittelemme täällä sitä, mitä meidän pitäisi tehdä tämän varahaston kanssa ja mitä sen kanssa ei pitäisi tehdä. Teoriapuolen osalta se saattaisi olla vähän yksinkertaisempaa, mutta miten se saadaan sitten asetukseen muotoiltua, niin on myönnettävä, että kyllähän usein se on ollut aika vaikea tehtävä. Ja monimutkainen juttu, ja useathan täällä ovat viittaneet kakkos- ja kolmospilariin, investointisuunnitelmissa ne ovat ainakin yhtä tärkeitä kuin itse tämä rahasto, mutta valitettavasti asetuksessa keskitytään ainoastaan tähän rahastoon, tähän ykköspilariin toisin sanoen. Minulla oli pari aivan konkreettista kysymystä ensinnäkin. Eri instituutioiden yhteistyöstä, jotka välillä kilpailevat keskenään. Eihän kilpailu ole huono, mutta tässä tapauksessa voitaisiin sanoa, että rahaston arvo osaltaan olisi tämä yhteistyö, jota pitäisi olla eri pankkien ja rahoituslaitosten ja kehityspankkien välillä. Miltä tämä teistä näyttää? Millaiset eh, suhteet olisivat, kun miten voidaan parantaa tätä pankkien välistä yhteistyötä. Sitten toinen konkreettinen kysymys koskien näitä investointiikkunoita. Te siellä sanoitte, että on, määrit, on määritelmä tietettävä avoimiksi ja meidänkin ehdotuksessamme esittelynä emme ole lähteneet muuttamaan investointiikkunoiden määritelmää, koska toistaiseksi meistä tuntuu siltä, että on hyvä jättää määritelmät laajoiksi. Mutta teidän kokemusten perusteella haluaisin tietää, minkä tyyppistä investointiikkunoista puhutaan. Välillä puhutaan alueista, välillä konkreettista valtiosta, välillä aihealueista – Jopa on kuultu, että voitaisiin olla eri rahoituslaitosten johdolla hoidettavia ikkunoita. Miten teidän mielestänne nämä pitäisi hoitaa? Kiitos. Haluan kiittää kovasti, koska sinulla on paljon kokemusta esiristä, joten kysymys kuuluukin, miten voidaan hyödyntää tätä esirkompromissia ja mitä osia automaattisesti voitaisiin sisällyttää tähän uuteen EFSD, siitä voisi olla hyödyksi katsoa sitä, mitkä osat ovat mahdollisia siirtää EFSD ja mitkä eivät kenties ole siirrettävissä. Seuraavaksi herra Kukan. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia toisenkin paneelin jäseniä, aivan niin kuin ensimmäisessä paneelissa ja kiittelin. Saimme hyvin realistisen asiantuntijakatsauksen, aivan niin kuin puheenjohtaja totesi. Meidän tulisi vakavasti pohtia, mitä sisällytämme ja mitä jätämme pois tästä hankkeesta nyt, kun olemme asiantuntijoita kuulleet. Muutama pikakysymys. Millaisena näette oman instituutionne näkökulmasta yhteistyön muiden toimijoiden kanssa, muiden rahoituslaitosten, rahoituslaitosten kanssa, kun EKKRn tavoitteihin pyritään? No sitten kun ajatellaan vähiten kehittyneitä maita, niin mitkä ovat pääongelmat silloin, kun näitä välineitä toteutetaan näissä kaikista köyhimmissä maissa? Tämähän on hyvin tärkeä, mutta vaikea asia. Thank you so much. Kiitos. Seuraavaksi herra Purunsulika, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Itse asiassa haluaisin sanoa, että tänään meillä oli työlounas joidenkin bilateraalisten eurooppalaisten kanssa Ranskasta, Saksasta, Italiasta ja Espanjasta – Täällä on todettava, että alusta lähtien kahdenväliset rahoituslaitokset ovat aktiivisesti edistäneet prosesseja, joilla pyritään saamaan tämä luototakuufasiliteetti tähän rahastoon. Meillä on nyt täällä komission edustajia paikalla. Komissio on kutsunut nämä bilateraaliset laitokset toimimaan näkyvällä tavalla hallinnon suunnittelussa, yhteistyössä investointipankin kanssa, samoin kuin jälleenrakennussa kehityspankin kanssa. Niin, kenties on tärkeää saada resursseja ja neuvoja, mutta miten kaikki nämä 15 instituutiota tulee harjoittamaan yhteistyötä on nimittäin tärkeää se, miten se tapahtuu, miten tämä mekanismi tulee toimimaan. Ja lopuksi ei vähäisimpänä, haluaisin korostaa vielä kerran, miten tärkeää on varmistaa, että EFSD ei tee mitään päällekkäistä suhteessa olemassa oleviin välineisiin, käytänteisiin, joita Euroopan unionilla on. Meidän on saatava aikaan innovaatioita, enemmän hienostuneisuutta, tarvittavaa joustavuutta, ennen kaikkea ottaen huomioon alueet, joihin me keskitymme, Afrikka, itäisen Euroopan naapurialueet. Ja tietysti tämä on tärkeää, että voidaan edistää tätä täydentävyyttä ja edistää yksityistä investointia. Next. Kiitos. Noiksi herra Tsela. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos myös tämän kuulemisen järjestämisestä. Me olemme nyt kuulleet monia järjestöjä ja saaneet tällaisen hyvin kompaktin kuvan siitä, mitä on tekeillä. Se on uskoakseni hyödyllistä. Tähän mennessä en kuitenkaan ole täysin ymmärtänyt, mitä tällä uudella instrumentilla halutaan saavuttaa. Sehän on luotu, jotta torjuttaisiin syitä, jotka johtavat siihen, että monet ihmiset jättävät kotimaansa siksi, että he eivät enää löydä toimeentuloa sieltä ja uskovat, että he voisivat saavuttaa sen Euroopassa eri syistä. Syystä voi olla taustalla olla kuivuussota tai maan sisäiset ongelmat. Tietysti on otettu rahaa 350 miljoonaa EUn äh, rahastosta 50 miljoonaa naapuruspolitiikasta, Euroopan kehitysrahastosta, ja nämä oli jo lyöty lukkoon niin, että oli osoitettu pitkän tähtäyksen hankkeelle ja saman aikaan rahastojen hallinnon hallinnon tulisi muuttaa millään tavoin, mutta tavoitteeseen on nyt tarkoitus muuttua. Nimittäin luoda perustaa sille, että ihmiset eivät jättäisi kotimaataan. 14 päivää sitten kehitysvaliokunnan valtuuskunta kävi yhdessä maassa, joka vielä ei ole niin keskipisteessä, nimittäin Chadissa, ja siellä saatettiin nähdä, mit ovat syyt maasta muutolle tai mitä ne voivat olla. Ensinnäkin se, että valtion tulot pienenevät valtavasti siksi, että ainoa tulolähde valuutalle, joka Chadilla on ollut, ovat olleet öljyvarannot tai ovat edelleen. Ne on annettu kansainväliselle konsortiolle, jonka toimipaikkana on Sveitsi. Ja Chad tätä sopimusta tehdessään on saanut ennakkosumman odottavissa olleista tuloista, mutta nyt öljyn hinta on laskenut ja odotukset voiton osalta, joita tämä yrityksellä oli, eivät vastaa sitä, mistä sovittiin sopimuksessa, joten Chad joutuu nyt eroon siihen, mitä sopimuksessa sovittiin ja mikä, mitä ei synny, joutuu maksamaan omista tuloistaan. Se merkitsee sitä, että valtion tulot eivät enää riitä välttämättömiin äh, toimiin, joita valtion tulee järjestää, kuten koulutus ja terveydenhuolto. Toiseksi kaksi vuotta sitten 25 000 Chadin kansalaista palasi Keski-Afrikan tasavallasta Chadiin siksi, että Keski-Afrikan tasavallassa oli taisteluita. Nämä olivat kansalaisia, jotka saivat toimeentulonsa Keski-Afrikan tasavallassa. Ja nyt kahden vuoden ajan he ovat surkeissa, surkeilla leireillä kauheissa olosuhteissa odottamassa sitä, että Chad tunnustaisi heidät jälleen kansalaisikseen ja antaisi heille asianmukaiset asiakirjat niin, että he voivat tehdä työtä Chadissa. Ja kolmas esimerkki on niitä, muitakin olisi vielä. Me rahoitamme Chadille rajavalvontajärjestelmää, jossa on 12 räjäytyspaikkaa ja veneitä, jotka valvovat Chadjärviä ja virtoja. Ja tästä on seurauksena se, että karjan kasvattajat Chadinjärven alueella, jotka tähän asti ovat voineet viedä nauta karjansa koillis Nigeriaan myydäksenne siellä markkinoilla eivät enää pääse Nigerian koillisalueelle ja valittavat siitä, että heidän taloudellinen toimintansa on rajoitettua. Nämä ovat syitä, ne ovat poliittisia osin, niin ne ovat sellaisia, että näihin ei voida millään 75 miljoonalla puuttua niin, että voitaisiin korjata, koska kukaan ei tiedä, miten ne, tulla, miten ne voisivat olla toimia, joten meidän pitäisi hiukan eh, perinpohjaisemmin käsitellä näitä aiheita eikä pyrkiä käyttämään luomaan välineitä, joilla ei ole todellisuudessa mitään vaikutusta. Kiitos Seller. te käytitte varmaan nyt enemmän kuin tämä kaksi minuuttia. Ja nyt Heidi Hautala. Yeah, thank you very much. Um... Kiitos. Olen vakuuttunut, että tämän EKKRn perustaminen tarvitsee kyllä teidän osaamistanne, neuvontaanne, Tärkeä seikka tuli mainituksi muiden muassa. Eli näkyvyys paikalla olo paikallisella tasolla, jotta tulokset olisivat hyviä ja jotta vaikutukset näkyisivät kehityksessä. Haluaisinkin kysyä teille, teiltä reilun kilpailun nimissä. Kuka voi tarjota paran, parhaan äh, paikallaolon esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa? kollega Zeller kuvaili tässä tarjouskilpailua, kuka siellä olisi parhaalla tavalla edustettuna paikan päällä. No Minulla ei ole muita pyyntöjä, joten kaksi minuuttia jokaiselle, mutta toivon, että pysytte kahden minuutin aikarajassa, koska 17.30 meidän täytyy saada tämä päättymään. Olkaa hyvä. Thank you very much. I'm trying to go. Kiitos. Yritän käydä pikaisesti tämän asian ja pitäytyä kahden minuutin aikarajassa. Kysymys esimerkiksi yhteistyöstä. Miten yhteistyö instituutioiden välillä voi toteutua? Se on hyvin tärkeä kysymys, haastava kysymys. Kysymys on takuusta, joka pitäisi jakaa eri pankkien kesken. Ja tämän, siksi on hyvin tärkeää, että me annamme selkeän riskien selvittämisen ja riskien arvioinnin, että saamme aikaan yhteisen riskinarvioinnin itse takuista, koska muuten tämä ei toimi jos pankki A sanoo, että mitä minä pyrin tekemään, siinä on B-suuruinen riski, miten, miten pankki B sen näkee, pankki B näkee sen, että se on kolme, miinus kolme, ja tämä on hyvin tärkeä asia. Sitten on tärkeää, että on läpinäkyvä ja kurinalainen äh, toimenpiteiden järjestelmä olemassa, koska muuten pankkia sanoo, että minä lupaan teille kuun taivaalta, ja pankki B on joka varovaisempi ja sanoo, että meidän mielestämme saattaa olla tietynlaisia markkinoita vaikutuksia marginaaliin tällä asialla, niin ne on hyvin olennaista. Ja lopuksi yhteistyö on aina tärkeää luottamuksen luomiseksi ja yhteisten tavoitteiden luomiseksi. Sitten investointijärjestelmät avoin tai suljettu. Meillä on eri, on tärkeää, että komissio niin on mukana tässä. Siis en toisaalta pitää olla maantieteellisiä keskipisteitä, eli tällaiset hauraat valtiot, Pitää olla avoimia. Saattaa olla hyvin vaikea löytää yksityisen sektorin äh, toimijoita, jotka haluavat toimimaan näissä maissa, mutta toisaalta edistyneempien kumppaneiden maiden kanssa pitää löytää tällaisia sellaisia äh, temaattisia komponentteja, joita on syytä tukea. Mitä tulee sitten esiriin, mitä oppia voidaan siitä hyödyntää? Sanoisin, että, että, että siinä on tuloksien mittaamisen osalta ja myöskin tämä ulkoinen luotto, luotonanto valtuus, ne ovat välineet, joita meillä on käytössä, joita sovelletaan EIBn puitteissa. Tämä on tyyppistä pitäisi tehdä myöskin tässä yhteydessä. Ja sitten lopuksi vielä ja vähiten kehittyneet, niin mitä pitäisi käyttää? Esiristä on tämä riskipolitiikka, jota, jota investointipankki käyttää. Meidän pitää olla hiukan löysempiä riskin osalta Euroopan vuosialueella alueella ajatellen tavoitteita on, että saman aikaan pitää kuitenkin olla hyvin järkevät, vakaat puitteet. Vielä yksi kysymys, jo, niin. Kysymys toiminnasta paikan päällä. Tämä on tämä kauneuskilpailu. Investointipankki toimii lähes yhteistyössä EUn edustustojen kanssa ja se, mitä me teemme, on Meillä on ihmisiä paikan päällä, jotka ovat mukana EUn edustustoissa, joten meillä on hyvin vakaa edustus paikan päällä yhteistyössä EU-edustusten kanssa, mikä merkitsee sen, että myöskin nämä edustustot tietävät, mikä on EU-politiikka näissä maissa. next. Kiitos. Andersen, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. I, I... Kiitos puheenjohtaja. Koska edustan tässä 15 kehityspankkia ja rahoituslaitosta, niin Täytyy perehtyä siihen, miten voimme kilpailla ja auttaa samanaikaisesti. Hyvä yhteistyö rahoituslaitosten kesken on tärkeää ja siinä on kyse siitä, että meillä on tasavertaiset toimintamahdollisuudet ja mahdollisuuksien mukaan yhteiset standardit työssämme. Ei tarvita 15 laisia erilaisia sääntöjä. Ei tarvitse neuvotella joka vuosi monen kertaan näistä investoinneista. Yhteiset standardit tarkoittavat myös tehokasta päätöksentekoprosessia. Hankkeet täytyy rahoittaa silloin, kun rahoitustarpeita syntyy, eikä silloin, kun meillä sattuu olemaan neuvottelut käynnissä. Tämä on meidän kokemuksemme. Meillä on onnistuneita mene- välineitä ollut AKT-maissa käytössä esimerkiksi ilmastonmuutosalalla. Invest- Pankin kanssa olemme tehneet yhteistyötä ja äh, meidän sääntöjämme on hyödynnetty tässä työssä. Se voi olla myös jatkossa hyödyllistä. Aivan erityisesti kun ajattelemme EKKR ja 15 eurooppalaisen kahdenvälisen äh, toimijan työtä, se, että ensin tehdään ehdotuksia yhteisistä hankkeista ja tätä kautta sitten EUn suunnitelman välineet voivat edetä. Ei huolehdita niinkään yhteistyöstä, vaan hoidetaan tämä asia kuntoon ehdotuksen, ehdotusten vaiheessa. Innovatiiviset ajatukset ja kokemukset luonnollisesti vaikuttavat valintaan. Ja aivan niin kuin jo mainitsin, kokemustemme valossa niissä maissa, jotka ovat kohteenamme, noin kolmasosa salkustamme toteutuu Afrikan, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa yli tuhannen hankkeen pohjalta katsomme, että ymmärrämme varsin hyvin näitä markkinoita. Kiitos. Seuraavaksi herra Jones. Thank you very much indeed. Kiitoksia vain yksi yleinen kommentti, jotain täällä puhuttiin komissiosta aikaisemmin. Haluaisin vain olla tästä yhtä mieltä. Ongelmathan ovat valtavia. Tämä ei ole mikään ihmelääke, joka pätee kaikkeen. Tällä tavalla voidaan tiettyyn problematiikkaan puuttua, mutta ei kaikkiin ongelmiin. Täällä on paljon ongelmia, ei jäljellä ja tarvitaan kyllä erityyppistä rahoitusta, mutta varmasti yksi, yrity, yksityissektoria tämä voi auttaa ihan yleisesti. Sitten yhteistyöstä olen yhtä mieltä siitä, mitä kollegat sanovat yhteistyöstä. Tarvitaan puolueetonta hallinnointia takuihin. Täällä kollegatkin osoittivat tämän vastauksissaan. Kun saadaan takuut, niin mennään hyvin arkaluontoisiin pankkikysymyksiin. Ja pankithan ovat kaikki hyvin näissä pankkiasioissa tiedon jakaminen on aina hyvin vaikeaa ja hyvin arkaluontoista ja tästä syystä meidän mielestämme paras toimintatapa olisi se, että komissiolla olisi hyvin keskeinen rooli takuiden hallinnoinnissa ja tästä pääsen takaisin tähän tasavertaisen kilpailuasetelmaan. toinen tapa tehdä yhteistyötä koskee sitä, että koordinoidaan, ei päällekkäisiä toimia. Tätähän teemme itse koko ajan mutta teemme paljon asioita ja näin ollen tilanne on aina aika monimutkainen. Ei ole mitään yhtä yksinkertaista tapaa toimia, vaan meidän koko ajan tehtävä näitä asioita joka päivä. Ja näin ollen meidän on jaettava tietoja keskenämme, meidän on oltava osa suuria päätöksiä, niin että kaikki ymmärrämme, mitä on tapahtumassa. Ja tästä pääsenkin siihen asiaan, mistä puhuin aikaisemmin, eli että otetaan muita mukaan, muita rahoituslaitoksiakin mukaan tänne strategiseen johtoryhmään, niin että näemme kuinka palautus sopivat yhteen, niin sitten voimme nostaa kätemme, jos huomioon, että jotakin ongelmia on. Joten toivon, että, että ymmärrätte tämän. Sitten kolmas asia yhteistyöstä, se on aivan elintärkeä. EKKR Selkos, koske, kysymys ainoastaan rajan takeista, vaan myös teknisestä tuosta ja politiikan uudistuksesta. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Teemme tätä paljon. Monet täällä instituutioista tekevät yhteistyötä. Meidän on myös politiikan uudistuksien alana tehtävä yhteistyötä. Jos yksi instituutioista yhdistää investoinnit näihin politiikan uudistuksiin on hyvin tärkeää, että muutkin tukevat tätä. Ei ole kyse myös ainoastaan siitä, että kilpailla investoinnista, vaan myös tuetaan näitä poliittisia muutoksia, joita tarvitaan. Tässä yhteistyöstä joitakin ajatuksia vielä hyvin nopeasti puheenjohtajan investointiikkunoista. Meillä on käsittelyssä itäinen naapuruus ja eteläiset naapurusmaat ja ja tarkastelemme eri investointiikkunoita. Ja niin kuin täällä puhut, kys, pyydettiin, niin olemme niitä pohtineet, olemme pohtineet, pitäisikö paikallisen val, valuutan laina, lainauksen osalta tehdä jotain, ja pk-yritysten rah, rahoitusten ja resurssitehokkaan investointien kanssa. Ja vielä viimeiseksi pidempi läsnäolo. Aina kun investoimme johonkin maahan, olemme kunnolla läsnä, syvällisesti kunnolla läsnä – Meillä on eri alan mukaan mukana, pankkialan asiantuntijoita ja pyrimme toimialakohtaisesti myös bisnessektorin kanssa ja, ja pyrimme olemaan todella vahvasti kentällä. Kiitos. Ja viimeisenä vaan vähäisimpänä, herra Massimiliano Palucci. Uh, actually I... Kiitos. Haluan aika lyhyesti puhua, koska Minun kommenttini oikeastaan tässä tulevat jo sanotuiksi. Yhteistyöstä ensinnäkin oletus on se, että me emme tekisi yhteistyötä. Kyllä me teemme sitä ja aika lailla. Kyse onkin siitä, että tekisimme vielä enemmän yhteistyötä. Sen takia, että haasteet ovat niin valtavia. Ja sen takia, että meidän on osoitettava entistäkin enemmän tällä aloitteella ja muutoinkin, että saamme vastinetta rahalle. Tätä ei voida osoittaa millään epäreilulla kilpailulla. Tuen kovasti sitä, että läsnäolo strategisessa johtokunnassa, vaikkakin vain tarkkailijana, antaa mahdollisuuden seurata, kuka tekee mitä ja miten välinettä voidaan parantaa, ja tämä olisi hyvin tervetullutta. No sitten riskeistä. Edustaja Kukan mainitsi tai kysyi näistä investointiriskeistä. Ensinnäkin markkinoiden puutteet. Joissakin maissa markkinoita ei ole, ja se on jo sinällään suuri riski. Tämä johtaa seuraavaan kysymykseen, eli eh, heikot instituutiot, hauraat instituutiot. Teimme jokunen vuosi sitten tutkimuksen, eh, miten eh, voidaan rakentaa tällaisia vakaita rakenteita. Se voi viedä joka 70 vuotta. Eli täytyy toimia hyvin epä varmoissa, hauraissa olosuhteissa ja joskus epäonnistutaan. No sitten nämä investointiikkunat. Minä en ole oikea henkilö antamaan tästä osviittaa, kun toimimme ei-eurooppalaisena toimijana. Mutta tässä tulisi mielestäni keskittyä tuotteisiin ja sektoreihin, ei niinkään instituutioihin sinällään. Näin voitaisiin vaalia innovatiivista ajattelua, toimintaa ja voitaisiin edistää uusia ratkaisuja usein piinaaviin ongelmiin. Kyse on 20 000 työntekijästä Washington DCn ja kenttätyöntekijöiden äh, välillä. Toimimme Afrikan maissa, siellä on afrikkalaisia äh, sivukonttoreita, toimistoja. Olemme myös päättäneet tehostaa toimintaamme hauraissa maissa ja ensimmäinen rekrytointivaihe on käynnistetty. Yes, thank you so much. Kiitos ja nyt kolme esittelijää, jotka käyttävät loppupuheenvuoron ja esittävät loppupuheenvuoron. Meillä on minuutti herra Kukanille. Okay, so... No niin. Haluaako komissio vielä sanoa jotakin? Meillä on vielä viisi minuuttia aikaa. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? So one, uh... one minute every... Siis minuutti jokaiselle. Okay, um... No niin. Voimme olla sanainen, koska Haluamme kiittää panelisteja siitä tulee puhunissa, miten tärkeitä ovat nämä kolme pilaria ja niiden välinen vuorovaikutus ja täydentävyys. Se osoittaa sen, että EFSD tulee perustumaan pitkälle yhteistyölle, jota meillä on ollut eri rahoituslaitosten kanssa. Tähän sisältyy myöskin paneelissa edustanut laitokset, mutta myös kahden väliset laitokset, jotka olivat lounasvieraita tänään. Ja haluan mainita myöskin Afrikan kehityspankin, joka on oikeastaan se, joka puuttuu tavallaan panelista tänään. Ja tärkeä rooli on tietysti myöskin kansalaisjärjestöillä, jotka liittyvät tähän. Tämä kaikki osoittaa sen, että me todellakin katsomme tätä hyvin tarkkaan ja että olemme hyvällä linjalla saamassa operatiivisia yksityiskohtia valmiiksi tässä asiassa. Kiitos. Ja... Aivan lyhyesti. Haluaisin vain vahvistaa sitä tosiasiaa, että meillä on hyvin laajasti eri sidosryhmiä ja rahoituslaitoksia mukana. Tämä on oikein hyödyllistä, koska tässä kun puhumme Afrikan naapurusalueesta, no on kyseessä lähes 70 maata. Tilanne on siis hyvin kirjava ja tilanteet vaihtelevat maasta toiseen. Ehkä ihmiset eivät oikein ymmärräkään sitä, mutta yksi kaikkein vaikeimmista tehtävistä tässä työssä on hyvien hankkeiden löytäminen, jolle voidaan löytää pankkilainaa ja jota voidaan täytäntöönpanna, jos otetaan huomioon kaikki EUn periaatteet, jotka täällä on jo mainittu. Tämä on aika vaikea tehtävä ja olemme täysin pankkien, kapasite- pankkien hankkeiden kehittelyn kapasiteetin varassa. Siksi on hyvin tärkeää, että meillä on laajasti erilaisia kumppaneita ja täytäntöönpanevia instituutioita, jotka voivat tehdä tätä työtä, ja se on todella hyvin vaikeaa, kuten sanoin. Yes, last but not least. Ja lopuksi, ei suinkaan vähäisimpänä. Äh, Kiitos ulkoisesta hallinnosta. Siis minä haluan vain todeta, että esimerkiksi korkeudustaja Mogherini on ollut pitkälti tämän esityksen käynnistämisessä tästä rahastosta on hyvin kiinnostunut siitä, että tämän investointi, joka pitää nähdä osana kumppanuuslähestymistapaa, jota olen pyrkineet edistämään maakohtaisesti, jossa me otamme yhteen voimat, kapasiteetin ja panokset eri toimijoilta. Ei siis pelkästään tarpeita, jotka kumppanimaa ilmaisee, vaan myös se, mikä kapasiteetti on esittää yhdistettyjä tarjouksia, jossa ovat koottuna kaikki meidän voimamme, vahvuutemme. Ja se, mitä olemme nyt nähneet tänään Euroopan investointipankin ja muiden rahoituslaitosten läsnäolosta, jotka ovat yhteydessä jäsenvaltioihimme ja ajatellen roolia, joka komissiolla on ja EUn edustustoilla, jotka ovat paikan päällä edustettuina – se on näistä oikea yhdistelmä, oikea sekoitus. Siinä on, ajatellen asiantuntemusta, valtuutuksia, läsnäoloa paikan päällä. Kaikilla on joitakin voimakkuuksia, vahvuuksia ja joidenkin, joidenkin asiat ovat voimakkaampia kuin toisten. Ja siksi uskonkin, että tämä on väline, joka tulee olemaan innovatiivinen tapa toimia paikan päällä. Yes, thank you. Kiitos. Ja nyt haluankin kiittää vielä kerran paneelin jäseniä. Kiitos näistä hyvistä neuvoista. Haluan kiittää valiokuntien edustajia siitä, että olivat täällä myöskin mukana johtamassa keskustelua. Haluaisin muistuttaa, että seuraava kokous on 21. maaliskuuta kello 7.30-18.30 ja silloin esittelijät virallisesti estelevät mietintöluonnoksen. Haluan kiittää siitä, että saatoimme kokoontua ja päästä eteenpäin oikealla tavalla ja toivotan kaikille hyvää iltaa. Kokous on päättynyt.